Actually, we're waiting for you. <laughs> niin, teitähän tässä odotellaan. You are, you are a distinguished member of this committee. Tehän olette tärkeä jäsen valiokunnassamme. Kiitoksia siis ja toivotan teidät tervetulleeksi tähän iltapäivän kokoukseen. Toivotan totta kai tervetulleeksi Rova O'Reillyn, joka esittelee omaa työsarkaansa. David tässä toteaa, että menettely on seuraavanlainen. Koordinaattorit saavat ensin esittää kysymyksiä poliittisten ryhmien puolesta, Rova O'Reilly niihin vastaa. Sen jälkeen saatte muutkin esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä, O'Reilly. Voitte aloittaa. Chairman, uh, members of... Puheenjohtaja, arvoisat vetomusvaliokunnan jäsenet, parlamentin jäsenet, haluaisin ensin kiittää kovasti tilaisuudesta voida esittäytyä ehdokkaana teille tänä iltapäivänä. Haluaisin myös kiittää niitä teistä, jotka ystävällisesti ovat antaneet minulle aikaa ja tilaa viime viikkoina, jotta olen voinut käydä keskustelua teidän kanssanne oikeusasiamiehen virasta parlamentista, interaktiosta näiden kahden välillä ja ennen kaikkea teidän omista pyrkimyksistänne ja vielä enemmän tästä instituutiosta, jota oikeusasiamieslaitos edustaa tulevinakin vuosina. Ymmärrettävästi tämän kokoisessa parlamentissa oli varsin erilaisia mielipiteitä siitä, miten näitte oikeusasiamiehen tehtävän. Jotkut teistä tunsivat tämän varsin hyvin, olette olleet yhteydessä henkilökohtaisesti tekemisissä tai edu, äänestäjänne tai henkilökohtaista kokemusta näistä kysymyksistä, joita oikeusasiamies käsitteli jotkut eivät sitä kovinkaan hyvin tuntenut, mutta keskustelitte, keskustelitte omista kansallisista vastaavista viroistanne ja miten näette tämän tehtävän Euroopan tasolla. Joillakin teillä oli varsin ehkä kielteisiäkin näkemyksiä, tosin teitä oli varsin vähän, mutta muistan, että eräs herrasmies sanoi minulle, että hän oli sitä mieltä, että Tämä oli pelkkää koristelu EU-byrokratian kakun päälle. Minä sanoin hänelle ja ajattelin asiaa, sanoin, että no ok, kyllä ole samaa mieltä tiettyyn pisteeseen saakka. Ja sanoin hänelle tietysti silloin, kun oikeusasiamiehen virka luotiin masterin jälkeen vuonna 1993, se ei voinut olla mitään muuta kuin tällainen koriste tavallaan, koska se täytti Euroopan parlamentin pyrkimystä ja myös jäsenvaltioiden pyrkimystä siitä, että saadaan sellainen virka, joka voisi auttaa toimielimiä toimimaan niin kuin ne sanovat tekevänsä, nimittäin olla lähempänä kansalaisia ja mahdollista se, että kansalaiset voivat ymmärtää ja olla läheisemmässä yhteydessä toimielimiin itseensä. Ja olen sitä mieltä, että tämä puhuu minunkin pyrkimykseni puolesta tässä virassa tai tähän virkaan Tämä tulee sen vallan reunolta EU-vallan reunamille, niin kuin parlamentti itsekin on tavallaan tehnyt. Ja seuraava oikeusasiamies, kuka hän sitten onkaan nainen tai mies, hänen pitää siirtää tämä tehtävä seuraavalle tasolle, että se muuttuu näkyvämmäksi, dynaamisemmaksi ja voimakkaammaksi tahoksi, jotta voidaan saavuttaa kahta asiaa, ei vain oikaista vääryyksiä, joita kansallisessa on, vaan myös auttaa julkishallintoa ja toimielimiä itseään kehittä, kehittäytymään todella julkisen, julkista etua, yleistä etua edustavaksi tahoiksi, joten haluaisin hiukan kertoa omista kokemuksistani. Ammatillisesti minä olen, niin kuin on, tiedätte, Irlannin kansallinen oikeusasiamies. Minulla on tämä tehtävä vuodesta 2003 lähtien. Minut nimet, nimitettiin 10 vuotta sitten ja todennäköisesti ainutlaatuisestikin ehkä eurooppalaisten oikeusasiamiesten joukossa. Minulla on aivan erityinen lainsäätäjän rooli. Minä olen myös informaatiovaltuutettu. Olen tekemisissä eh, käsittelen avoimuuskysymyksiä, lainsäädäntöä, tiedonvapautta. Teen sitovia päätöksiä, joista voidaan valittaa hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen. Sitten 2007 vuodesta lähtien minulla on ollut virkana myös ympäristövaltuutetun tehtävä, ja tämä on peräisin Orhusin yleissopimuksesta. Näin kansalaiset voivat mahdollisimman hyvin saada tietoa tärkeistä kysymyksistä, asiakirjoista, rekistereistä, mitkä liittyvät ympäristökysymyksiin. Sitten virkani lisäksi minulla on myös muita tehtäviä kuulun julkisen standardi komission käsitellään käytännössääntöjä eettisistä kysymyksistä poliitikkojen kohdalla ja myös hallinnoitsijoiden kohdalla ja myös siellä käsitellään tutkimukset, jotka liittyvät jääviyskysymyksiin. Mitä tulee eurooppalaisen osuuteen kuulun, tiedätte ehkä, että Irlannin lain mukaisesti ei voi käyttää omaa rahansa tukeakseen jotakin tiettyä osapuolta kansanäänestyksissä, joten riippumaton äh, kansanäänestyskomissaari, komissio, johon kuulun jäsenenä, me annamme puolueettomasti tietoa suurelle yleisölle ja kaksi tärkeimmistä kansanäänestyksistä, joissa olen itse ollut mukana, ovat koskeneet Lissabonin sopimusta ja myös finanssipolitiikkamekanismia. Aikaisemmin olin poliittinen journalisti, 20 vuotta, samoin kirjailija. Minun työni on tunnustettu varsin korkealla tasolla sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Olen tehnyt työtä Pohjois-Irlannissa joitakin vuosia, vaikeina aikoina, niin kuin kutsumme tätä aikaa. Olen myös kert, raportoinut apatajasta Etelä-Afrikassa ja sain Haavarin yliopistosta myös palkinnon Lehman Foundationin kautta ja vieläkin kuulun kansainvälisen neuvonantavaan komiteon tässä raatiossa, saatiossa ja olen edelleenkin mukana median, median kanssa. Ja tietysti näinä päivinä tämä on tärkeää, koska huomattavia muutoksia tapahtuu varsinainen teollinen vallankumous mediassa ja me kaikki tiedämme, ja tekin olette kertonut, kuinka vaikeaa on kommunikoida, niin jatkuva sitoumukseni median kanssa Harvard-säätiön kautta ja yleisestikin on tukenut minua suuresti omassa virassani. Mitä tulee kansainväliseen kokemukseen, niin tietenkin tulen aika pienestä maasta, mutta Iranin virasto on aina ottanut kansainväliset vastuunsa varsin vakavasti minä olen luennonut ympäri maailmaa avoimuudesta, oikeusasiamies kysymyksistä Etelä-Afrikassa, Meksikossa, Uudessa-Seelannissa. Olen kerto- puhunut parlamentissa siitä, miten minun maani ja minun toimistoni käsittelee näitä kysymyksiä ja toimii. Ja minun toimistoni on myös järjestänyt työseminaareita Etiopian ja Taivanin kaltaisen maan, jotka ovat aloittamassa instituutioita. Olemme auttaneet niitä rakentamaan omaa toimistoon. Kansainvälisyys on auttanut minua omassa roolissani demokratian kannalta ja varsin huomattavaa oli 80-luvun lopulla ja 90-luvulla, kun monet maat eh, Keski- ja Itä-Euroopasta alkoivat rakentaa uusia instituutioita demokratian tukemiseksi. Oikeastaan yksi ensimmäistä virastosta, jotka ne luovat, oli oikeusasiamiehen toimisto. Ja tavallaan tämä liittyy tähän ikoniseen luonteeseen, joka liittyy tähän erityiseen virkaan. He olivat nähneet, miten se toimi demokratioissa ympäri maailmaa. Ja vaikkakin ehkä olivat sitä mieltä, ettei heillä välttämättä ollut toimielimellistä tukea tai oikeusvaltioperiaate tukemassa tässä asiassa, niin he näkivät kuitenkin, että se oli erittäin tärkeä asia, jotta varmistettaisiin se, että kansalaiset saavat oikeudenmukaisen kohtelun hallinnoltaan ja myös, että ihmis oikeudet saivat suojan, mutta mielestäni tämä heijastelee myös EUn e tilanteen tällä hetkellä. Tietysti kun olen käynyt keskustelua teidän kanssanne yleisesti ottaen tietysti Irlannissa kotimaassa, niin missä olemme läpikäymässä varsinaista säästökampanjaa, niin monet ihmiset puhuvat demokraattista legitiimiydestä, joka liittyy EU-hun, ja paljon puhetta kuulee demokratiavajeesta ja siitä, että demokraattinen legitiimiys on epäonnistunut EU-ssa ja Monethan näistä ovat poliittisia kysymyksiä, mutta uskoakseni oikeusasiamiehen toimistolla täytyy olla ratkaisevan tärkeä rooli, kun se pyrkii kehittämään luottamusta, parantamaan luottamusta, joka kansallisella, kansalaisilla on EU-toimijoiden suhteen. Ja mielestäni tämä ei ole tärkeää vain oikeusasiamiehelle, että hän täyttää hyvin oman tehtävänsä myös toimielinten. Toimielin on tärkeä eettinen velvollisuus tehdä hyvin yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa kaikkien kansalaisten hyväksi. Mainitsin tässä, että tämän Irlannin erityiskokemuksen tehän ehkä tiedätte, että olemme tässä säästöohjelmassa, jota Troika johtaa, IMF, EKP ja Euroopan komissio. Ja neljän viime vuoden aikana oikeusasemiehenä olen nähnyt, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisten arkeen. Tietysti tämä on taloudellinen kriisi, mutta monet tuntevat, että se on sosiaalinen kriisi. Ja vaikka on varsin vähän, mitä mikään oikeusasiamies politiikkojen suhteen voi tehdä ja vaikuttaa, niin silti on aina tärkeää, painottaa julkishallinnolle vielä enemmän kuin koskaan, niin juuri säästöjen aikana, kriisin aikana, kun ihmiset ovat valtavan paineen alla, että toimielinten täytyy täyttää erittäin korkeat standardit avoimuudessa, oikeudenmukaisuudessa, inhimillisyydessä, mitä tulee siihen, miten kohtelevat kansalaisiaan, enkä minä voi korostaa tätä tarpeeksi. Mitä tulee parlamenttiin, minä olen aina pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että minulla on hyvät toimivat suhteet parlamentin kanssa. Oikeastaan ensimmäinen asia, minkä tein Irlannissa, kun otin virkani vastaan 2003, oli alkaa olla yhteydessä parlamentin kanssa ja ottaa heidät mukaan tekemään työhön, työhön, koska tehän olette edustatte maitanne ja teidän puoleenne ihmiset alun perin kääntyvät yleisemmin ja tämän takia teidän to, tavallaan tällainen väylä minun toimistoni niin yksi asioista, minkä minä tein aikanaan, lobbasin vetomusvaliokunnan puolesta, että sellainen perustettaisiin Irlannin parlamentin, näin tämä saatiin aikaan kaksi vuotta sitten ja mallina pidettiin pitkälti parlament, Euroopan parlamentin vetomusvaliokuntaa. Olen tyytyväinen, että herra tulemaan paikan päälle ja kertomaan Irlannin parlamentille, miten perustetaan toimiva vetomusvaliokunta. Haluaisin lyhyesti puhua siitä, miten näin Euroopan unionin oikeusasiamiehen viran. Mielestäni oikeusasiamies EU:ssa on nyt tietyssä kehitysvaiheessaan. Seuraava oikeusasiamies tietysti on kolmas virassa ja tässä seurataan mallia monissa jäsenvaltioissa. Ensimmäinen oikeusasiamies alkaa vähän sellainen koetellen valituksia on vähän. Tavallaan yritetään hiukan olla yhteydessä yleisöön ja julkishallintoon ja on sellainen kuva, että joku tarkkailee tilannetta ja valvoo. Ja sitten toinen oikeusasiamies siirtää tämän tehtävän seuraavalle tasolle jo, ja siinä mielessä nyt, mihin pyrimme, on tavallaan muuttaa julkishallinnon mentaliteettia, mitä tulee käytännesääntöihin, hyviin toimintaperiaatteisiin. Siirrytään valitusvetoisesta prosessiin, jossa transformaatio on paljon laajempaa ja haasteena kolmannelle oikeusasiamiehelle on, että asia viedään vieläkin suuremmille foorumeille. Haasteena varmasti tässä vaiheessa on muuttaa oikeusasiamiehen toimistosta vieläkin tärkeämmäksi toimijaksi julkishallinnossa, ei vain sen itsensä takia, jotta saisi enemmän toimivaltuuksia ja valtaa yleensäkin, vaan se, miten mitataan oikeusasiamiehen menestystä ja onnistumista on, että sitten kun hän luopuu virastaan, onko julkishallinto pystynyt muuttumaan, onko se avoimempi, onko se suuntanut parempin yleisön palvelun, käyttäytyykö se oikeudenmukaisemmin, paremmin. Ei vain siksi, että se haluaa tehdä, ei siksi, että se on välttämätöntä lakien tai asetusten tai perusoikeuskirjan tai minkä tahansa muun velvoitteen takia. Mielestäni tämä se minun pyrkimykseni, että siirretään oikeusasiamiehen tehtävä seuraavalle tasolle. Se, siinä on jo saavutettu varsin paljon, se on käsitellyt tutkimuksissa tärkeitä kysymyksiä liittyen kansanterveyteen, ympäristökysymyksiin, avoimuusasioihin, jäävyyskysymyksiin ja niin edelleen. Mutta mielestäni vieläkin, en nyt sanoisi, että se on vielä varsin näkymätön, mutta silti se ei ole kovinkaan tunnettu ja näkyvä suurelle määrälle kansalaisia ympäri Eurooppaa. Tiedän kyllä, että tämä on ongelma, joka koskee kaikkia meppäjäkin. Monet ovat teistä ovat puhuneet siitä, minkälaisia vaikeuksia teistä on saada omat äänestänne kiinnostuneiksi, mitä teette, mutta on mekanismeja ja keinoja kuitenkin tähän vaikuttaa ja mielestäni on tärkeää osoittaa media ja kaikille jäsenvaltioille, että kerrotaan, mitä oikeusasiamies oikein tekee, ei abstrakti, vaan korostamalla joitakin erittäin tärkeitä tapauksia, jotka on käsitelty, niin että kansalaiset voivat itse lukea ja nähdä, että ahaa, sitähän hän tekeekin, onpas mielenkiintoista, ehkä minä voisin viedä oman tapaukseni sinne tutkittavaksi, ja sitten voidaan väli, myös tavallaan houkutella sellaisia kysymyksiä, jotka ovat vieläkin tärkeimpiä suuremmalle määrälle ihmisiä. Tietysti sosiaalisella medialla on oma roolinsa. Oikeusasiamiehen toimiston täytyy toimia paljon aktiivisemmin, näkyvämmin sosiaalisessa mediassa, Twitterissä, Facebookissa ja muissa, niin että silloin kun keskustelu jossakin käydään, niin oikeusasiamiehen miehellä potentiaalisesti pitäisi olla myös roolinsa. Ja vielä lopuksi lyhyesti Mielestäni työtä pitää tehdä myös toimistossa. Ajatellen että omia prosesseja ja toimintatapoja tunnen varsin hyvin oikeusasiamiehen toimiston. Olen ollut paljon yhteydessä tietenkin ja jotkut prosessit ovat varsin raskaita vanhanaikaisena. En nyt kerro mitään uutta. Uskon, että oikeusasiamiehen henkilökunta varmasti myöntäisi tämän seikan, joten paljon työtä on tällä saralla. Pitää nopeuttaa prosesseja ja pystyä alkaa sähköisesti hoitamaan asioita ja korvata paperin määrää ja varmistaa se, että valitukset hoidetaan tiukemmassa aikataulussa. Sitten muita ajatuksia, joita minulla on, ne löydätte näistä kysymysvastauspapereista ja samoin tästä omasta ohjelmasta, niin voitte löytää tietoa. Kiitoksia. No niin, herra Jaar saa ensimmäisenä esittää kysymyksiä. Ja, Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset eh, teidän puheenvuorosta. Ja on hienoa, että eh, minä, siis minä kuulen nyt eh, vetomusvaliokunnasta ja yksi ehdokas täällä sanoi, että vetomusvaliokunta ja oikeusasiamies ovat samalla puolella. Ja molemmat hoitavat kansalaisten asioita. Joten eh, vetomusvaliokuntaakin usein aliarvioidaan, mutta me olemme hyvin tärkeitä, kun kansalaiset kääntyvät meidän puoleemme. He hakevat eh, apua Euroopan unionilta, taikka sitten ei-apua. Tämä on hyvin tärkeää. Ja ensimmäinen kysymykseni kuuluukin, millä tavalla te näette mahdollisen yhteistyön vetoomusvaliokunnan kanssa? Onko teillä tästä mitään näkemyksiä? Seuraava kysymys liittyy riippumattomuuteen. Mikä on riippumaton, mikä ei ole riippumaton? Joten eh, millä tavalla määritellä riippumattomuus? Voidaanko se määritellä vai riittääkö se, mitä meillä papereissa jo on? Sitten yksinkertainen kysymys. Jos te selviätte vaaleista voittajana, mitkä ovat ne kolme tärkeintä tehtävää, mitkä ovat kaikkein ylimpänä teidän esityslistallanne? Ja viimeinen kysymys on kysymys Äh, perusoikeuskirjasta, ihmisoikeus, äh, ihmisoikeuksista. Me saamme hyvin paljon valituksia kansalaisilta liittyen tähän yleissopimukseen. Ja heillä on äh, hieman sellainen olo, että komissio ei anna tähän mahdollisuutta hoitaa näitä asioita, koska jos on jokin tietty erityinen ongelma, niin se täytyy hoitaa jäsenvaltiossa. Ja tämä ei ole meille mitenkään tyydyttävää. Joten yksinkertainen kysymykseni kuuluukin, millä tavalla te suhtaudutte tähän, no tavallaan juris, juridiseen ongelmaan. Kiitos. Eh, sitten seuraava puhuja. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvä ehdokas, rouva oikeusasia henkilö. Teillä on oikeastaan molemmat ominaisuudet. Oikeastaan viitaten siihen, mitä viimeksi totesitte verkkoyhteisöpalveluista, ne ovat aika tärkeitä mielestäni, niin jos teidät valitaan, niin miten te toimitte tai reagoitte, jos vastaan tulee prismskandaalin kaltaisia tapauksia? Voisiko oikeusasiamies jotain tehdä? Ja mitä te voisitte oikeusasiamiehenä tehdä toiseksi? Miten olette nähneet, nyt nähnyt nykyisen oikeusasiamiehen toiminnan Dallitapauksessa? tapauksessa Kolmanneksi, Dalligate, entinen komission jäsen. Viestimissä puhutaan Dalligateista. Ja sitten kolmanneksi, miten rakentaa institutionaalista yhteensopivuutta oikeusasiamiehen täällä ja sitten jäsenvaltioiden kanssa, koska on eroja laitoksissa, toimivallassa. Miten tarttua valituksiin, jos teille tulee, kun voi olla, että jäsenvaltiossa ei kuitenkaan ole ihan vastaavaa vastapuolta. Miten saadaan parempaa yhteensopivuutta aikaan? Kiitoksia kovasti. Kiitoksia herra Bossinaru. Rouva Valän. Oh. Auken. Rouva Auken. Sorry can the substitute. Oh, yes. it's you. Sorry. You. All right. Madam Malkin is always worth waiting for. <laughs> Aukkenia kannattaa aina odottaa. Kiitoksia kovasti ja hyvää iltapäivää. Hyvä ehdokas, olette kovin tervetullut parlamentti. Minulla on kolme kysymystä teille viitaten ensinnäkin alustukseenne ja sitten myös kirjallisiin vastauksiin joihinkin kysymyksiin, Te puhuitte demokraattisesta oikeutuksesta, luottamuksen palauttamisesta kansalaisten parissa. Suuremmoisesti sanottu luottamuksen palauttaminen. Mutta mitä käytännössä voisitte tehdä sen saavuttamiseksi? Se oli ensimmäinen kysymykseni. Ja toiseksi, teiltä on jo kysytty, päätetty suhteestanne vetomusvaliokuntaan, mikä olisi teidän osanne siinä? Mitä sitten on ollut Irlannissa? Tiedän, että vetomusvaliokunta vasta nyt siellä alkanut toimintaansa, mutta olisiko sieltä löydettävissä jotain hyödyllistä kokemusta? Ja sitten kolmanneksi viitaten teidän vastauksenne. Puhuitte 1049 direktiivistä, että sitä pitää vielä Lissabonisoida, kuten monissa oikeusasiamiestapauksissa muutenkin. Voisitko tästä hiukan enemmän kertoa? Kiitos. Toinen kirja Auken. No nyt sitten, rouva Auken. Yeah. Kiitos, kiitos siitä, että tulitte tänne. Kiitokset teidän esityksestänne. Siirryn suoraan oikeusasiamiehen työhön ei minun tarvitse kysellä teiltä teidän tietämyksestänne siitä, mikä on olla oikeusasiamies. Mutta haasteista. Se, että joutuu konfrontoimaan komissiota, voin kertoa teille, että se on paljon enemmän kuin, että joutuu taistelemaan hallintoa vastaan Irlannissa. Ja tulette törmäämään kulttuuriin monissa osissa komissiota, jossa tavallaan pelätään avoimuutta ja seurattavuutta. Ja jos tekee virheitä, kyllä jokaisessa kulttuurissa täytyy olla tilaa virheille. Mutta he pelkäävät näitä virheitä. Mutta jos 1049 eh, todellakin uudelleen Lissabonisoidaan ja saadaan asetus hyvästä hallinnosta, eh, siis ei mistään tällaista ei-joustavasta eh, tässä ole kyse, vaan yhtäläisistä järjestelmistä toimielimissä. Sillä te tulette kyllä kohtaamaan vastarintaa. Oletteko te miettineet Orhyysin yleissopimusta. Tulen itse Tanskasta, mutta Orhyysissä oli tarkoitus antaa ihmisille mahdollisuus viedä näitä ympäristöasioita tuomioistuimeen, mutta me hävisimme sen. Mutta kansalaisten osallistuminen ja ympäristökansalaisjärjestöjen osallistuminen – tarvitsisi lisää avoimuutta. Onko teillä mitään ajatusta siitä, miten te esimerkiksi Irlannissa olette kyenneet toimimaan, ja onko teillä mitään ajatusta siitä, millä tavalla komissio näkisi näitä etuja siitä, että olisi avoimuutta Niin, teidän täytyy käsitellä näitä konflik- in- eturistiriitoja. Eli siis esimerkiksi toimielimissä on kaiken näköisiä eturistiriitoja, jotka tuotaisiin teille käsiteltäväksi, niin voitteko te varmistaa meille, että te tulette toimimaan objektiivisesti riippumattomuuden ja eturistiriitojen suhteen. Eli tässä ei ole kysymys mistään näppituntumasta, vaan Eli jos ihmisellä on raha pelissä tai henkilökohtaisia etuja pelissä, silloin hänellä on eturistiriita. Eikä ole silloin riippumaton. Ei sen enempää. Ευχαριστούμε κυρία Auke, Κοίταξε ρόβα. Herra Chichester. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairman. And I'll, I'll... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua mahdollisimman pitkään. Mieltä herra Cashman olisi tyytyväinen. Hyvää iltapäivää, Rova O'Reilly. Hauska nähdä teitä jälleen. Voinko aloittaa kysymällä, pyytämällä, että tukeutuisitte omaan kokemukseenne, kun olette ratkaisseet, ratkaisseet ihmisten ongelmia, ja kertoisitte minulle, oletteko te sitä mieltä, että virkamiesten ja poliitikkojen tai kummasta näistä luokasta on enemmän apua teidän työssänne, virkamiehistä vai poliitikoista? Ja jos ei ole ollenkaan hyötyä, niin miksei? Ja sitten toiseksi pyytäisin teitä hiukan miettimään, mitä jos teidät valittaa, niin olisi ensimmäinen naispuolen oikeusasiamies. Ja sehän olisi varsin tervetullutta kehitystä. Pyytäisin teitä hiukan miettimään, miettimään sitä, mitä nainen tuo lisäksi tähän virkaan. Koska olen varma, että voisitte tällä tavallakin vaikuttaa. Ja vielä lopuksi kysyisin teiltä, mitä pidätte suosit tai teille mieleisimpinä saavutuksenanne oikeusasiamiehenä? Kiitoksia. No, that's very interesting. Mielenkiintoinen kysymys. Olkaa hyvä, Rili, etteköhän nyt voisi vastata. Would you like to intervene now? Haluatteko te nyt? Uh, we have the first... Ensimmäisen kierroksen jälkeen nyt vastaukset. Okay, oh, you can start, okay. yes. Okay, well, thank you. No kiitoksia kovasti kaikille näistä kysymyksistä. Herra Jaar, liittyen vetomusvaliokuntaan, niin minä korostin kovasti sitä, miten tärkeänä pidän tätä suhdetta vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välillä. On kyse symbioottisesta suhteesta. Me kaikki käsittelemme kansalaisten valituksia. Vetomusvaliokunnalla on tietenkin omat reviirinsä liittyen jäsenvaltioiden tapaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä eurooppalaisia säädöksiä, jos ei niitä sitten saatetaan osaksi kautta lainsäädäntöä. Se ei tietenkään kuulu oikeusasiamiehen reviirille. Se, hän käsittelee puolestaan huonoa hallintoa tai toimielimiä. Varmasti tässä on nähty, että täällä on aika hyvät suhteet olleet tämän valiokunnan ja oikeusasiamiehen välillä. Tästä on yhteensopimusasiakirja ja viimeisen kymmenen vuoden ajalta minulla ei ole tiedossa mitään merkittäviä yhteenottoja vetomusvaliokunnan oikeusasiamien välillä. Mutta mielestäni tärkeää nyt olisi molempien kannalta pyrkiä auttamaan toinen toisiaan liittyen hyvin käytänteisiin. Tiedätte varmasti kotopuolestakin, että tietenkin aikaa tuhrautua asioiden käsittelyyn. Se, että saadaan komissio tai hallinto ylipäätään tähän mukaan, oikeusasiamies törmää näihin ongelmiin myös. Eli ehkä tässä täytyy hiukkasen vielä uudistaa tätä sitoutumista vaikka tässä on ollutkin hyvä yhteistyötä. Pitäisi todellakin uudistaa tätä molemmin puolin, omaksua hyviä käytänteitä verrattuna nykyisin käytänteihin niin, että kansalaisilla olisi paremmat ja nopeammat mahdollisuudet saada vastaus valitukseen. Mitä tulee riippumattomuuteen, niin totta kai olen tietoinen siitä, että tämä on ollut vaalikampanjan aikana esille tämän valintakampanjan esille ja totta kai parlamentti itse tekee tästä päätöksensä ja varmasti tekeekin. Minut valitsi joka ikinen jäsenparlamentissa. Hallitus nimitti minut yhteensä oppositiopuolueiden kanssa neuvotellen. Ehdokkuudestani keskusteltiin parlamentissa. Joka ikinen jäsen hyväksyi ehdokkuuteni. Ja sitten Irlannin presidentti minut nimitti 2009 samaa menettelyä, kun jokainen minua tuki. No miksi se nyt on tärkeää? Totta kai jokaisella on omat mielipiteensä, käsityksensä. Voi olla, että niitä jotkut pitävät kompromisseina, mutta voi olla, että huolimatta sitä, mitä olen aikaisemmin tehnyt, niin olen kuitenkin riippumaton. Ja totta kai tarttuisin virkaan riippumattomasti toimien. Ja totta kai kaikki myös uskoisivat sitä, mutta ongelmana on vähän kuin kauneudessakin, että se on vähän katsojan silmässä paremminkin. Se on aika subjektiivista sitten, kun arvioidaan, onko joku riippumaton vai ei. Ja jos meillä on jotain jäävyysongelmia ollut, niin varmasti sitten sanoo itsellekin, että kyllä, minä olen jääviä, en tähän puutu. Mutta jos ei olekaan varmaa, eikä oikein katso sisäänsä, vaan pitäisi kääntyä toisten puoleen ja kysyä, oletko sitä mieltä, että olen jäävi? Niin eiköhän siitä ole kyse. Ei voida, ettei monenlaisista taustoista voi tulla tällaiseen postiin, mutta se on aika tärkeä homma kuitenkin ajatellen kansalaisten luottamusta. Eli riippumattomuus on tässä keskeisessä asemassa ominaisuutena. Jos minut todellakin valittaisi, mikä olisi kunnia, niin saralla minä toimisin ennen kaikkea näkyvyys ja vaikutus. Mitä nyt olen strategiasuunnitelmia tehnyt, niin aina siellä puhutaan vaikutuksesta, vaikutuksesta, vaikutuksesta. Eikä pelkästään sen sanan vuoksi, vaan strategian vuoksi. Ei, että pääsisi pääkirjoituksiin, otsikkoihin tai saadaksi ylistystä parlamentilta viestinnältä, vaan että kolmen tai viiden vuoden välein katsoisi asioita ja voisi osoittaa, että virasto on saanut aikaan jotain muutosta vaikutusta, eli se on paremmin kansalaisten kuulolla ja myös ajatellen ihan kansalaisten arvokkuutta ja inhimillisyyttäkin ajatellen. Voi olla tietenkin viranomaisena suuremmoinen ja ihmisenäkin suuremmoinen, mutta kukaan ei tiedä sitä yhtikäs mitään. Niin silloin voi olla aika tarpeeton virastonakin. Siksi olen näkyvyyttä korostanut kun olen puhunut ihmisille niin omassakin maassani tai muualla siitä, että ei tietoisuutta oikein ole tästä laitoksesta olemassa, niin totta kai joskus vain täytyy tietää, että eurooppalainen oikeusasemies on olemassa silloin, kun on tarpeen tietää siitä. Jokainen voi elää arkeaan ihan autuaasti tietämättä mitään oikeusasiamiehestä, mutta pitäisi ainakin jotenkin herätellä ihmisiä tajuamaan, kertomalla tarinoita, ettei puhu abstraktisti se, mitä tekee säädöksistä, perusoikeuskirjasta, vaikka nekin tärkeitä ovat. Mutta se ei ole selkokieltä arjessa, vaan konkreettisesti, kuvannollisesti kertoo. Minä olen puhunut monille esimerkiksi tutkinnasta, jonka Diamantouros teki virastoineen lääkevirastoon ja tuloksena oli, että Euroopan lääkevirasto on luvannut olla avoimempi ja myös julkaista yksityiskohtaisemmin tietoja kliinisistä kokeista ja ajatellen rokotteita ja lääkkeitä, jotka ovat meille ja perheille ja kansalaisille tärkeitä. Niin, tiedän, että tässä nyt on tuomioistuinkin vireillä tämän jälkeen ja oikeudenkäynti tulossa. Mutta se on nyt yksi niistä jutuista, joka vastaa kansalaisten arkisia tarpeita. Siksi oikeusmies on tehnyt suuremmasta työtä jo tähän mennessä ja sitä on nyt vain viestittävä toisella tavalla. Perusoikeuskirjaan liittyen olen toki tietoinen, että oikeusmies on usein viitannut siihen äh, hänen käsittelemissään tapauksissa. Esimerkiksi hänellä oli yksi juttu, joka liittyy varhaisen varoituksen järjestelmään, niin että yritykset voisivat joutua mustalle listalle kokonaan, että eivät saisi sopimuksia tarjouskilpailussa, jos eivät ole pystyneet saamaan omia nurkkiaan kuntoon. Voi olla, että eivät aina ole edes tienneet olevansa mustalla listalla, en tiedä mikä perusoikeuskirjan kanta tähän. Mutta kuten totesitte, se ei koske jäsenvaltioita jotka käsittelevät vain kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia säädöksiä. Tiedän, että täällä on liikehdintää siihen suuntaan, että ihmisoikeussopimustakin ruvettaisiin soveltamaan, jos se merkisisikin muutosta. Se olisi tärkeää myös toimielimille, varsinkin komissiolle, että voitaisiin verota perusoikeuskirjaan ja omia se kulttuurin hallinnossa. Herra Postinaro, liittyen Prism-tapaukseen, niin varmastikin se on sellainen tapaus, joka on herätellyt mielikuvitusta kansalaisten mielissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tähän liittyy suuria kysymyksiä. Mielestäni on aika helppoa Googlen kaltaiselle yritykselle, että siellä vain odotetaan sääntöjä, onko oikeusperustaakaan olemassa, antaa kaikkia tietoja, mutta ainakin näinhän on sitten tehtävä ja tavallaan ihan oikeinkin niin tietyssä mielessä, mutta täytyy myöntää, että siellä on myös kaupallisista intresseistä kyse. Eli on kysyttävä, ketkä ovat ne toimijat, jotka tässä tulisivat kyseeseen. Totta kai tietosuojavaltuutettu täällä ja mitä tietosuojasäädöksiä on Yhdysvalloissa, varmasti tulevat tähän mukaan. Mutta ehkä tärkein kysymys kuitenkin on, mihin vedetään viiv rajaa silloin, kun on kyse julkisesta edusta tai kaupallisesta edusta ajatuksenne julkisesta edusta tai minun ajatukseni siitä, tai mikä on EUn käsitys siitä suhteessa Yhdysvaltoihin, niin voi olla, että se muuttuu vähän aika dramaattisestikin. Eli tässä tarvitaan laajaa keskustelua. Ja, ja mitä oikeusasianvirasto voi tehdä, niin totta kai jos tässä on loukattu perusoikeuskirjan nojalla perusoikeuksia, esimerkiksi ajatellaan yksityistä tietoa, niin silloin perusoikeusasiamies voi toimia. Mutta todennäköisempää on, että se toteutuu tietosuojavaltuutetun toiminnassa. Ja sitten Dalli-tapauksesta olen aika paljon lukenut siitä, ennen kuin tänne tulin, ihan kiehtovaa, luettavaa monillakin tavoilla. Se tuo esille monia kysymyksiä, läpinäkyvyys, jääviys, kultaiset kädenpuristukset ja niin edelleen. Ihan kaiken siis, kyllä. Eli oikeusasian mies on ollut tässä myös tietyssä osassa läpinäkyvyydessä, asiakirjojen tallentamisessa ja niin edelleen, ja se on sinällään tärkeää. Todennäköisesti se vielä jatkuukin. Kysyitte myös oikeusasiamiesverkostosta, todella tärkeää sekin. duros. Niin, herra Söderman loi tämän verkoston. Sitten professori Vieman Turus on laajentanut. Mutta kuvittelisin, että nyt on tarvetta saada mukaan enemmän aloitteellista toimintaa, siis suoraan verkoston kanssa EU-asioissa. Kyse on aivan toisenlaisesta EU-sta kuin oli 90-luvun lopulla tai puolessa välissä, kun tämä toimi perustettiin professori Diamantur on myös ollut hyvin varovainen siinä, ettei astuta muiden varpaille ikään kuin ajatellen kansallisia oikeusasiamiehiä, ja siinähän on aivan oikein toiminutkin. Mutta minä oikeusasiamiehenä Euroopan unionin kansalaisena yhä enenevässä määrin kuitenkin peräänkuuluta laajempaa osaa, kun kerran komissiollakin sellainen on. Ja Kansat ovat aika yllättyneitä, kun ovat huomanneet viime vuosien ajalta, mikä rooli heillä on. Ihan ajatellen pelkästään kansallista talouspolitiikkaakin. Eli sikäli tähän liittyy etinen velvoite, instituutiollinen velvoite, joka oikeusasiamiehellä Euroopan unionissa on olla vielä laajemmin mukana verkostossa, luoda uusia prosesseja, jotta kansalliset oikeusasiamiehet voivat ottaa omia kansalaisiaan suhteessa instituutioihin. Rova Harkkin, kiitoksia kovasti kysymyksistänne. Demokraattisen oikeutuksen liittyen kyllä pitää paikkansa, että helposti sitä lausuu. Täytyy vain miettiä, mitä se oikein tarkoittaa. Oikeusasiamiehen virasto nyt on aika pieni, mutta katsotaan, mitä se voi siinä tehdä. Kun ajattelen sitä oman maani kohdalla, eli mitä se siellä merkitsee, niin minä Luulisin, että irantilaiset ovat aika tarkkaan seuranneet EU tai yleisesti ottaen asenteet ovat myönteisiä monissakin maissa, jotka olivat aika köyhiä ennen kuin EU liittyivät. Eli monen vuoden ajan EU nähtiin aika hyvänä hahmona. Ainakin on nähty, mitä vaikutusta EUlla on ollut ihmisten arkeen. No totta kai kurimuksen myötä ja taantuman myötä sillä tilanne on vähän toisenlainen. Nyt se on hankalampaa kun ihmiset ovat myös EU-hun liittyen monia asioita, troikka meillä ja Kreikassa yhä enemmän, niin se vain on ihan kuin paha voima, joka pakottaa hallituksia riistämään kansalaisia, viemään etuuksia. Eli kyse on paljon poliittisesta taloudellisesta pelistä. Kun minä puhun demokraattisesta oikeutuksesta ja eurooppalaisesta oikeusasiamiehestä, näin sanon myös kotopuolesta, että vaikka on leikkauksia, joutuu etuksia viemään. Ja vaikka politiikka johtaa vielä suurempaan työttömyyteen, niin ei koskaan saa menettää näkyvistä ihmisarvoa. Eli heitä täytyy kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti kohdella. Ihmisiä täytyy kohdella yhtäläisesti, täytyy tehdä selväksi, minkä nimissä toimii. Ei saa toimia hämärästi ja peitellä, vaan täytyy olla myös avoin ja läpinäkyvä. Yksikään poliitikko tai hallitus Oh, mielellään tunnusta näitä tikkuja toimia, mutta eivät kansalliset ole mitään lapsia, vaan heitä täytyy aikuisina ihmisyksilönä kohdella ja yhä enemmän oikeastaan näinä tiukkoina aikoina, myös suhteessa instituutioihin. Toivottavasti tämä sitten pikkuhiljaa lisää myös EU-toimielinten oikeutusta kansalaisten silmissä. Vetomusvaliokuntaan liittyvät yhteydet, no tässä nyt vielä ollaan vielä opettelemassa kävelemään ikään kuin. Minusta tärkeää on, kun olin viime vaalikampanjassa mukana puhumassa tämän puolesta niin, että olisi asianomainen valiokunta, jolta saa tukea, jolle voi raportoida ja käydä keskusteluja, mutta sitten tässä on tietenkin kuilu kansalaisiin, että heidän äänensä tulee kuuluville eri valituksissa. Eli vuosien saatossa Ilanin vetomusvaliokunta varmasti kypsyy ja näin voimme olla paremmin yhteydessä keskenämme. Minä puhuin myös 1049 asetuksen Lissabonisoimisesta. Tiedän varsin hyvin, miten tästä on keskusteltu pitkäänkin sen tarkistamisesta tai että tulisi kokonaan uusi asetus asiakirjojen julkisuuteen liittyen vaikka sinänsä vaikuttaa yksinkertaisen, mutta toimielinten täytyy tehdä niin kuin perusoikeuskirjassa tehdään tai säädöksissä sanotaan. Tässä se vaje on. Jos ajatellaan tätä strategiaa, eli perusopimus sanoo, että toimielinten täytyy olla läpinäkyvämpiä, avoimempia. Tai sitten tämä kulttuuri itse toimielimissä, joka siellä vallitsee, ei ehkä ole ihan strategian mukainen. Jos saadaan perusoikeuskirja, niin sekä oikeusasiamiehen, toimielinten, vetomusvaliokunnan, kaikkien toimijoiden täytyy saada muut liikahtamaan kohti yhtenäistä kulttuuria, jota nyt Lissabon määrä ja perusoikeuskirjakin. Rova Aukken, kiitos tänne puhuitte komission kulttuurista, että komissio todennäköisesti käy yhä vaikeammaksi, jos ajatellaan äh, irlantilaisia julkis, irlantilaista julkishallintoa, no eh, tavallaan pitää paikkansa. Sillä on valtava tehtäväkenttä, valtavasti toimivaltaa, oma kulttuurinsa, joka on pikkuhiljaa syntynyt vuosikymmenien saatossa, mutta viime kädessä kuitenkin se on toimielin, jonka kulttuuri ei poikkea muista toimielimistä omina kulttuureinen. Oikeusasiamiehen tehtävänä yhdessä vetomusvaliokunnan ja parlamentin kanssa on muuttaa tätä kulttuuria. Ehkä yksi varjopuolista, jonka olen pannut merkille oikeusasiamiehen kohdalla, toisin kuin on kansallisella oikeusmiehillä, on se, että ei ole oikein yleisöä. Jos minä toimin maassani, niin voin puhua siitä ja viestivät tarttuvat siihen, ehkä hallitus, on noloissaan ja sitten joutuvat tekemään muutoksen. Ei se nyt niin yksinkertaista täällä ole. Aika omituista on, että saa vaikutelman, että kaikki tuijottavat, mutta ei oikeastaan kukaan. Ei ole tällaista nimeämistä ja häpeäpaalun panemista kuin on kansallisella tasolla. Mutta toisaalta on myös asioita, joita vanhan aikaan. Ensinnäkin se, että oikeusasiamies on yhteistyössä komission kanssa – se täytyy tapahtua mahdollisimman korkealla tasolla. Oikeusasiamiehen oikeusasiamie, oikeusasiamie täytyy olla tekemisissä korkeampien virkamiesten kanssa komissiossa sen takaamiseksi, että tajutaan hänen toimintakenttänsä ja tiedetään, mitä heiltä odotetaan, että oikeusasiamiehelle ei noin vain viitata kintaalla. Vastasin myös vetomusvaliokunnalle muun muassa siitä, että täytyy tuoda julki käsittelemiä, käsittelemiä juttuja ei pelkästään loppuvaiheessa, vaan kesken käsittelyn. Eli nähdään, mitä siinä tapahtuu. On siinä omat vaaransa siinäkin. Ne eivät kaikki halua, varsinkaan toimielimet, että tehdään hätiköityjä johtopäätöksiä jossain tietyissä valituksessa. Mutta jos näin tehdään järkevästi ja diplomaattisesti, niin ehkä sillä on aika isokin vaikutus. Olen myös sitä mieltä, että komissio, jotkut muutkin toimielimet ovat omassa kehityskaaressaan tietyssä vaiheessa, ajatellen julkishallintona. Jos ajatellaan hallintostandardia EU-ssa, ne ovat ehkä alle sen, mitä on joissakin jäsenvaltioissa liittyen läpinäkyvyyteen, julkisen palvelun käsitteeseen liittyen tai julkiseen etuun liittyen. Yksikään oikeusasiamies ei voi hetkessä saada mitään aikaan noin taikasauvan iskusta. Siihen voi päästä eri keinoin. Se, että valituksia käsitellään järkevällä tavalla, että niitä yksityiskohtaisesti käsitellään ja tutkitaan. Ellei sitten joku ole niin tyhmä tai omapäinen, niin kyllä he hyväksyvät myös tämän. Se onnistuu vaikutusvallan kautta puhumalla, olemalla parlamentissa eli valiokunnissa mukana ja viestimistä myös. Siellä on tietty taistelu käynnissä tavallaan, vaikka se on vahva sana, eri rintamilla. Hyvä oikeusasiamies käyttää kaikkia rintamia vaikutusvallan keinoja. Ei se hetkessä tapahtu. Esimerkiksi huomasin, että oli sellainenkin juttu, jota Jamatur käsitteli. Niin se oikeastaan liittyy varhaiseen varoitusjärjestelmään, että jotkut yritykset eivät saaneet tietoa siitä, että olivat mustalla listalla. Hän mainitsi perusoikeuskirjasta yhden osaston, eli oikeuden tulla kuulluksi. No minun mielestäni ei välttämättä ole tarpeen verota perusoikeuskirjaan, että voi jollekin taholle sanoa, että muuten ehkä olisi ihan kohtuullista, että kertoisit sillekin, että se on mustalla listalla. Eli kun pääsee tiettyyn vaiheeseen näiden käsittelyssä, niin sitten vain tekee sen ainoan oikean asian. Ja sitten on saanut aikaan jotain muutosta. Mutta totta kai se on koko ajan vireillä jääviskysymyksissä, niin totesin jo siitä, että olen ollut tässä julkisen standardien komiteassa mukana. Olemme näitä juttuja käsitelleet. No, se on vähän niin kuin julkinen etukäsitteenä. Miten kaukana täytyy olla jostain tietystä edusta, voidaanko sanoa, onko jäävi vai ei. Sellaisia juttuja me käsittelemme siellä tarvitaan omat koodit, periaatteet ja sitten sitä myöden mennään. Riippumattomuuden kanssa sama juttu, että se on, voi olla aika subjektiivinenkin juttu. Tärkeä se toki on. Tiedän, että tässä vaiheessa Euroopan oikeusasiamiehen virasto käsittelee eturistiriita, näkee kysymyksiä ehkä enemmänkin liittyen järjestelmään. miten komissio ylipäätään käsittelee näitä tapauksia, joita on tullut vastaan viimeisen kolmen vuoden aikana. Mielestäni se on tärkeä tutkinta, koska siitä ehkä saadaan jonkinlainen mittatikku, että jatkossa voidaan siihen sitten verrata ja tajutaan paremmin. Herra Chichester, kiitos politiikat, politiikot vai virkamiehet? No se riippuu asiasta. Joskus politiikot ovat yllätty, yllättävänkin avuliaita, jos heille puhuu, tai että he voivat ehkä käyttää omassa puolueessaan, omaa asialistallaan tai jotain muuta vastaankin. Suhteessa virkamiehen virkamiesten kohdalla ihan sama asia, ovat ehkä yhteis, haluaisi joskus sanoa, että ei kun se on politiikkaa, joskus jos se on tärkeä poliittinen kysymys, niin ehkä ovat joko enemmän yhteistyöhaluisia tai vähemmän yhteistyöhaluisia kuin tavallisesti. Ei nyt voi sanoa, että he ovat sitä ja, ja nuovat tätä. Se riippuu asiasta. Kyllä olen nainen. Olisin oikeusasia mies myös. No, kai se nyt aika ilmeistä, no muuten olen aika isossa ongelmassa. Me voisimme puhua kuukauden ja keskustella hyvistä puolista ja huonosta puolista. Yksilöillä on omat yksilölliset piirteensä myös, jotka tulevat mukaan. Miehilläkin kuulemma on suunnanmoisia ominaisuuksia tarjota tähän virkaan, on naisillakin. No, mutta sille tielle en minä mene. Mitä haluaisin saavuttaa? mutta jos nyt katson taaksepäin kymmentä vuotta, niin siellä on tärkeitä tapauksia oikeastaan ollut parikin, tämä virka nyt on 30 vanha, niin kaksi kertaa on ollut tärkeää, että oikeusasiamies vie asian parlamenttiin tiettyyn komiteaan, valiokuntaan, ja kun saman tavallaan ydinaseen käynnistäminen, jos ei se onnistu, niin sitten ei mikään onnistu. Joka tapauksessa oli mukana yhdessä jutussa, en tässä mene yksityiskohtiin, mutta siihen liittyy myös puoluepoliittisia piirteitä. Se oli hyvin tai niin kun parlamenttiin menin, tämä Nytun kansani hallitus ei halunnut, että valiokunta edes sitä pystyy käsittelemään. Tämä oli vuonna 2009 keskellä taantumaa, harvapa sitä huomasikaan. Ja huomasin, että siitä oli ehkä myös virastolle haittaa tulossa, koska hallitus ennen kaikkea, mikä oli tärkeää, ohitti parlamentin roolin tässä ketjussa – oikeusasiamiehen, parlamentin ja hallituksen kesken. Ja siinä sivuttiin myös kansalaisten oikeudet päästä perille asiasta. Eli kun palasin toimistoon, niin sanoin, että nyt meidän täytyy tämä selvästi nimetä, että ihmiset tietävät, miksi tämä on niin tärkeää. Sitten laadin puheen, jossa oli kovin kriittinen hallitusta kohtaan ja heidän toimintatapansa kohtaan. puhuin myös perustuslaillisesta roolista, joka parlamentilla on, mikä on sen oikea asema suhteessa täytäntöpana valtaan. Olin aika hermostunut, kun sitä laadin. Muistan, kun virkamieheni tulivat edellisen iltana minulla katsomaan ja sanoivat, että Emili, kai nyt tajuat, että ehkä joudut eroamaan, jos näin lausut. Ja kyllä se hermostutti minua. Aamulla heräsin hyvin varhain, ennen kuin pidin puheen. Mutta tajusin, että ei kannata olla mies, jos ei ole valmis ottamaan tätäkään askelta. Heräsin, nousin, pidin puheen, hallitus antoi periksi ja sitten tämä juttu tuli esille. Tämän seurauksena kuitenkin se myös täydensi keskustelua vastuunkannosta, mikä parlamentin rooli on valiokunnilla puolestaan – mikä on täytäntöönpanon vallan painoarvo tai mikä epätasapaino on parlamentin ja täytäntöönpanovallan välillä. Se puolestaan liittyy siihen keskusteluun, jota käytiin 2011 parlamenttivaalien yhteydessä. Ja nyt meillä on vetomusvaliokunta sen seurauksena. Meillä on merkittäviä uudistuksia saatu aikaa läpinäkyvyydessä, ilmiannossa, julkishallinnossa ylipäätään. Minä voin väittää, että minä ja virastoni olivat tästä tärkeässä asemassa ja siitä minä olen kyllä hyvin ylpeä. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέιλι. Kiitoksia kovasti, O'Reilly. Todellakin se oli varmasti teille tärkeä asia. Siltä vaikuttaa vielä 10 minuuttia jäljellä. Vielä kolme kysymystä sillä ehdolla, että Rova O'Reilly saa myös vastata. Herra Cashman. Um, I am aware. Kiitos. Olen tietoinen siitä, että aika on vähän O'Reilly, te vastasitte itse asiassa kaikkiin minun kysymyksiini. Ihan rehellisesti haluan onnitella teitä uskomattomasta esittelystä ja se tapa, millä te olette vastanneet kysymykseen ja vastausten syvyys ja laajuus äh, kyllä niin vahvistaa minut uskomaan siihen, että te olette oikea henkilö tähän työhön. Ja kukaan, joka ei näe, että te olette oikea ihminen, on joko epätoivoinen, kuollut tai hullu. Kiitos. Ei tähän tarvita vastausta varmaankaan vaan Yrille. Se nyt ei ole edes kysymyskään. Herra Berman. Um. Kiitoksia. En halunnut mennä niin pitkälle tässä kuin Michael. Kun esitin saman kysymyksen tänä aamuna, mutta en nyt kysy sitä, koska te puhuitte varsin laajasti riippumattomuudesta, joo. Mutta minua kyllä kiinnostaa, kiinnostaa nämä san, avainsanat, jotka mielestäni, voi, mielestäni voidaan liittää Euroopan mieheen, Silloin kun minä harvoin osallistun työhaastatteluihin, silloin mietin näitä avainsanoja, jotka haluan välittää ja haluaisin kuulla teiltä näistä avainsanoista vielä riippumattomasta kuitenkin olen erittäin tyytyväinen siitä, että olette ehdokkaana samoin eh, herra Beringmeier, koska entisenä vetomusvaliokunnan jäsenenä minä tiedän, että päätökset, mm, lausunnot, ja MEPit antavat aina voidaan alistaa puolueellisuussyytöksille. Mielestäni on todella valitettavaa, että meillä on ehdokkaat parlamentin jäseniä, jotka ovat ehdokkaina tähän virkaan, se on todella surullista ja dramaattistakin, koska jos yksi, en ollenkaan kyseenalaista heidän kompetenssiaan, pätevyyttään, varsin hyviä kollegoja myös, mutta mielestäni meidän ei pitäisi antaa sallia, tai sallia, että voitaisiin, voitaisiin syyttää oikeusmiestä puolueellisuudesta, niin, että joku voisi tavallaan vähätellä äh, oikeusasiamiehen työtä johtuen oikeusasiamiehen äh, ansioluettelusta. Pitäisi olla tietty cooling down vaihe, tällainen jäähdytysvaihe sen jälkeen, kun on ollut poliittisessa virassa. Minusta on todellakin dramaattista, että me sallimme tällaisen. Kun Enrique Baron 20 vuotta sen ehdotti, että oikeusasiamies, äh, hänen ei pitäisi olla istuva poliitikko. Hän oli kyllä ihan oikeassa näin, jos se, sitä ei silloin hyväksytty. Ja nyt se pitää hyväksyä ja muuttaa koko sääntöä, olen todellakin Niin, Mutta te olette täällä nyt esimerkkinä ja muitakin löytyy ja toivon, että jotakin hyvää tästä syntyy. Ehkä te voisitte hiukan puhua tästä puolesta, mutta vielä näistä avainsanoista kuulisin. Eh, Kirja Hafner. Herra Hafner. Thank you very much. Eh. Kiitos. Minä puhun Saksaa. Eh, kiitokset teidän erinomaisesta esityksestä ja minusta hyvin vakuuttavista vastauksista. Minulla on äh, sama kohtalo kuin Michael Cashmanilla. Minulla oli neljä kysymystä ja te olette vastanneet niihin kaikkiin ilman, että minä niitä edes esitin. Mutta kuitenkin ihan lyhykästi haluaisin sanoa yhden asian tässä, ja siihen, siinä piilee pieni kysymys. Ja me, eli minun arvioni on, että eurooppalaisena oikeusasiamiehenä on juuri ne ongelmat, eh, kuten te sanoitte, Irlannin kaltaisessa maassa on hyvin näkyvä, mutta täällä ei välttämättä samalla tavalla. Päinvastoin, jos eh, haluaa rohkeasti ottaa esiin asioita, niin eh, sitten on aina ympärillä kollegoita, jotka eivät halua puhua niistä. Me emme halua tehdä virheitä, mutta vielä vähemmän me haluamme myöntää niitä. Ja kuitenkin kaikki tekevät virheitä. Eli tässä on kysymys nimenomaan rohkeudesta ja selkärangasta toteuttaa asioita. Olin ajatellut, että olisin pyytänyt teitä kertomaan jonkinnäköisen esimerkin tällaisesta selkärangasta ja suoraselkäisyydestä, mutta te kerroittekin jo tällaisen esimerkin. Eli sanon ihan lyhykäisesti vielä, että minä uskon, että meille tässä ei ole kysymys siitä, kun me teemme valinnan, kuka se henkilö on, vaan kysymys on oikeastaan siitä, mitä mieltä parlamentti on tästä virasta. Onko se virka, jossa me katsomme koko Euroopan kannalta, onko henkilö sovelias siihen koko Euroopan kannalta. Ja minä pelkään, että jos täältä talosta se henkilö valitaan, niin tämä menee tällaiseksi Äh, tavallaan äh, jakamiseksi. Te saatte äh, oikeusasiamiehen viran, te saatte puhemiehen viran ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämä ei mielestäni ole hyvä asia. Ää, kiitos, Rova. Oh, really? Vielä viisi minuuttia. Ottaa kantaa näihin ylistyksen sanoihin. Um, in relation to the, to the four words, tulee neljän avainsanaan, niin sanat, jotka olen jo toistanut aika montakin kertaa. Ja ehkä oma henkilökunta on täysin kyllästynyt siihen, kun puhumme strategiasta ja mihin pitäisi pyrkiä. Näkevy- näkyvyys, vaikutus ja mitä tulee henkilökohtaisiin ominaisuuksiin päättäväisyys. Ja toivoisin, että myös empatia löytyy niin sen täytyy kuulua riippumattomuuden lisäksi tällaisiin tärkeisiin vaatimuksiin oikeusasiamiehen kohdalla, koska Usein me olemme viimeinen mahdollisuus saada oikeudenmusta kohtelua kansalaisille, ja siksi pitää tuntea empatiaa henkilökohtaisesti virassa myös. Sitten toinen kysymys. Tämä kuuluu parlamentille, tästä on keskusteltu ja tämä asia saa jäädä parlamentin käsiteltäväksi. Sitten mitä tulee sitten mainitsit näkyvyyden Irlannin oikeusamiehen kohdalla, mitä se tarkoittaa taas Euroopassa, se seikka, että toimielivet voivat äh, kääntää tavallaan tietysti selkänsä aina, ei saa tukea. Miten jos nyt tulkitsen teidän sanoneen oikein, kysytte, miten voi olla rohkea, tuloks, tehokas oikeusmies, eikä mennä kuitenkaan niin pitkälle niin, että tuomioimet sitten rankaisevat, rankaisevat teitä tästä. Mielestäni tämä todella puhuu sen puolesta, mikä hyvä oikeusasiamies on. En koskaan ole ajatellut, että tämä on tehtävän helppo tavallaan lokeroida, koulutus, pätevyys ja niin edelleen. Mielestäni hyvä oikeusasiamies on sellainen, jolla on henkilökohtaisia tiettyjä ominaisuuksia, päättäväisyyttä, empatiaa, diplomatiaa ja hiukan myös poliittista ää, fiksuutta, tietää mitä peliä pelataan ja milloin vähän, on vähän niin kuin orkesteri, orkesterin johtaja, jos nyt korostan kovasti rumpuja ja varovasti vaan näitä huuloja ja todella kovaa hakataan pienoja ja sitten ehkä saadaankin tällainen harmoninen tulos aikaan. Ja todella loistelee oikeusmies, jonka todellakin tunnen, on, tai ne ovat niitä, joilla on juuri näitä luonteen piirteitä, tietävät täsmälleen, miten toimia. Uh, more, but... no, en tähän mitään lisää mutta voi olla vielä yksi kysymys. Täällä on vielä yksi kollega. Rouva Tarant, nopeasti. Thank you, Madam President. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, Howard Reille. Ei minulla kysymystä oikeastaan ole ajatellen tätä tulevaa oikeusasiamiestä, vaan liittyen menettelyyn. Tässä sanotaan, että valtioimusvaliokunnalla ei ole oikeutta tehdä suositusta kuulemisen jälkeen, no vaikka se kertoo puhemiehille kuitenkin menettelyn tuloksista. Voisitteko toimittaa puhemiehelle minun näkemykseni nyt, että koska emme koskaan äänestä ehdokkaista, jotka tulevat poliittisista perheistä, vaan riippumattomista ehdokkaista, ajatellen sukupuolitasa-arvoa, kaksi on miestä, mutta valitettavasti äänestää Orelin puolesta.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 Auken, sorry. Rouva Auken, anteeksi. Voisitteko istutua paikallenne? Ja jatketaan Varova Dagmar Rothberentin kanssa. Ja katsotaan, mitä hän sanoo oikeusasemiehestä. Thank you, thank you much. Kiitos, äh, kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet. Hieman muodollisemmin näin. Olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta tuoda minun ajatuksieni esiin täällä. Olen vakuuttunut siitä, että olette varmaankin lukeneet kirjalliset vastaukseni teidän kysymyksiinne. Sen lisäksi haluaisin myös tehdä muutaman lisähuomion Euroopan oikeusasiamiehen roolista ja siitä, miksi minä uskon, että minä olen siihen sovelias ehdokas. Minun täytyy ensin eh, painottaa, että uskon, että eh, kuten muutkin kollegat, meillä on ollut eh, kaksi oikeusasiamiestä, Söderman ja Diamandoros, jotka ovat luoneet tämän perustan, jonka pohjalta jokainen tuleva oikeusasiamies jatkaa työtään. Ja tämä on ollut työtä, joka äh, tulee olemaan yhä tärkeämpää jatkossa. Ja tässä on aika suuret saappaat täytettävänä. Nyt on vuosi 2013, kansalaisten vuosi, teemavuosi, mutta samanaikaisesti elämme vaihtelevia aikoja. Näemme, että usea jäsenvaltio on talouskriisissä, joka vaikuttaa valtavasti kansalaisiin. Ja liittyen siihen Euroopan unionin suosio romahti vuodesta 60 prosentista 45 prosenttiin vuodesta 2012-2013, mikä on hälyttävä signaali meille kaikille, kaikille Euroopan parlamentin jäsenille sen vuoksi, että kaikki, jotka työskentelevät EUlle, haluavat edistää EUta niiltä osin, kun se on arvokasta ja niissä, joissa se on lisäarvo. Tämä luonnollisesti vaihtelee poliittisten ryhmien kesken, mutta minä uskon, että tämä on kuitenkin se punainen lanka. Minä tiedän, että unionia pidetään usein hyvin etäisenä ja että se on hyvin kaukana kansalaisista ja kansalaisten huolenaiheista ja itse asiassa välinpitämätön huolenaiheiden suhteen. Samanaikaisesti täytyy tavallaan huomioida kaikki se työ, mitä äh, unioni tekee ja mitä kansala- e-, Euroopan parlamentti tekee. Sitä työtä ei nähdä eikä sitä tunnusteta. Ja tämä on ehkäpä yksi asia, mitä Euroopan kansalaiset eh, eivät näe. He eivät näe, että unioni eh, ja unionin toimi, eli me työskentelevät kansalaisten puolesta. Ainakin minun kotimaassani Saksassa on näin, mutta varmasti kaikissa muissakin epäilen, että yhdessäkään jäsenvaltiossa kansalaiset sanoisivat välittömästi, että oi, Euroopan unioni, hienoa, se on hyväksi minulle ja toimielimet tekevät työtä minun puolestani. Ja että kaikki, mitä tapahtuu Brysselissä ja Strasbourgissa, on väärin. Jos näin todellakin on, niin meillä on todellakin ongelma siinä, kun me pyrimme työskentelemään ja liittämään heitä työhömme. Tässä oikeusasiamiehellä on tärkeä ja erityinen rooli ja kuten te tiedätte, hän käsittelee nimenomaan äh, väärin, tällaisia väärinkohteluvalituksia. Ja se, että minä haluaisin tähän lähteä mukaan, lähteä tutkimaan väärää hallintoa ja päätöksiä, silloin tarvitaan tiettyjä tiettyä osaamista. Täytyy olla kapasiteettia ymmärtää lainsäädäntöä ja myös pyrkiä edistämään julkisia palveluita ja julkisen palvelun periaatetta. Täytyy ymmärtää, kuinka EUn toimielimet toimivat. Täytyy olla sovittelija, vaatimaton palvelija, kansalaisten vaatimaton palvelija ja täytyy olla myös tahto saada aikaan muutosta ihmisten elämään. Tämän sanottuani, kun te katsotte teidän päivittäistä työstänne, niin monet niistä asioita, mitä mainitsin, on osa teidänkin arkipäiväänne. Se, että on välittäjä ää, ja, ja kansalaisten palvelija, luonnollisesti tämä kuuluu teihin, koska muuten te ette olisi kansanvalittuja. No minä uskon kuitenkin, että minä täytän kaikki nämä vaatimukset ja minulla on se etu, no joillekin teistä taas äh, haitta, että olen Euroopan parlamentin jäsen, mutta minulla on se etu, että te tunnette minut ja tiedätte kuinka minä työskentelen. Eli muistutuksena minä olen opiskellut lakia. Minä olen ottanut molemmat Saksan lakitieteelliset valtion tutkinnot. Minä, minulla on mahdollisuus toimia korkeimman tuomioistuimen oikeut, tuomarina. Ja minä olen erikoistunut EU-lainsäädäntöön samoin kuin työskentelin Berliinin parlamentissa. Silloin minun erityisosaamisenani niin oli nimenomaan hallinto, oikeu, hallintola, hallintolainsäädäntö. Ja olen kuulunut erilaisiin tutkimusvaliokuntiin ynnä muihin Berliinissä. Me teimme ainakin kovasti töitä silloin. Täällä Euroopan parlamentissa olen aina työskennellyt luonnollisesti lainsäädäntöalalla, nimenomaan ympäristövaliokunnassa, äh, jossa on kysymys asioista, jotka liittyvät suoraan kansalaisten elämään. Olen kaksi kertaa ollut tai varapuhemiehenä ja hoitanut henkilökunta-asioita. Miguel Martinez tietää, että olin hyvin vakavissani tässä tehtävässäni. Minä olen aina halunnut olla rehellinen välittäjä äh, jäsenten ja hallinnon välillä. En ole koskaan suhtautunut kehenkään negatiivisesti, enkä koskaan ajatellut, etteikö valitus olisi oikeutettu. Kaikki valitukset on tutkittava ja minä uskon, että hoidin tehtäväni hyvin. Sen lisäksi olin parlamentin uudistustyöryhmän puheenjohtaja siinä, kun pyrimme muuttamaan meidän työtämme. Osa teidän päivittäistä työelämäänne on seurausta minun uudistuksistani hyvin paljon. Tästä oli vaatimatonta, mutta joka tapauksessa se näkyy esimerkiksi tässä äh, keskustelu ilman puhujalistaa keskusteluissa, jossa me yritimme tehdä näistä keskusteluista näkyvämpiä ja mielenkiintoisempia kansalaisille. Ja toki tässä oli myös muita alueita uudistuksissa, jossa yritimme helpottaa parlamentaarikkojen elämää. Tällä hetkellä toimin esittelijänä Euroopan unionin virkamiesten ohjesäännössä ja minulla on parlamentin puhemieltä erityistehtävä toimia esittelijänä mietinnössä, jossa pyritään tehostamaan Euroopan parlamentin hallintoa, koska voin että kuvitella, että jokaista hallintoa voi tehdä tehokkaammaksi ihan jatkuvasti. Eli minä siis silloin aikoinaan Berliinissä toimin tällaisena välittäjänä ja sen jälkeen täällä Euroopan parlamentissa olen oppinut erittäin paljon äh, unionin toiminnasta, mutta myös toimielinten monimutkaisuudesta ja se, niiden työ tavoista. Kun minä olin avustajien ja jäsenten ohjesäännön esittelijänä, siinä minä todellakin opin paljon ja pyrin siinä sitten neuvottelemaan jäsenten, avustajien ja hallinnon kesken ja opin olemaan hallinnon asiakas. Ja ne, jotka olivat minun mukanani tekemässä tätä työtä, tietävät, että minä en helposti luovuta minä äh, haluan, että äh, hyvän hallinnon lähtökohtana on asiakas. Ja jos puhutaan äh, sitten taas toimielinten hallinnosta, niin heidän taas tulisi olla kansalaisiin päin suuntautuneita. Eli keskittyä kansalaisiin. Ja kun minä puhun kansalaisista tai asiakkaista, niin minä tarkoitan sillä sitä, että täytyy työskennellä avoimesti, nopeasti, tehokkaasti ja ennen kaikkea olla sitoutunut sekä kansalaisten suuntaan että toimielinten suuntaan. Te tiedätte valiokunnassanne, että oikeus Aasia mies vaikuttaa 500 miljoonan ihmisen, mahdollisesti vaikuttaa heidän elämäänsä. Ja tämä on lähellä minun sydäntäni, samoin kuin Margareta Aukenin lähellä sydäntä nimenomaan tämä lääkeainevirasto. Me olemme aina yrittäneet tehdä siitä mahdollisimman avoimen. Oikeusasiamies ja te vuonna 2010 saitte aikaiseksi sen, että virasto julkistaa informaatiota näistä kliinisistä kokeista, mikä on erittäin tärkeää pienille yrityksille ja pienille sairaaloille, jotka voivat sitä kautta sitten auttaa potilaita tietyissä yksittäisissä sairauksissa. Kaksi yritystä vei tämän päätöksen tietyissä asioissa, tietyistä asioista tuomioistuimeen ja tuomioistuin sanoi, että kaikkea ei saa julkaista. Ja nyt virasto on sanonut, että me tulemme jatkossa tarkistamaan asiat tapauskohtaisesti ja julkaisemaan kaiken sen, mitä voidaan julkaista. Uskoakseni tämä esimerkki osoittaa, miten tärkeä oikeusasia mies on kansalaisten todelliselle elämälle, mutta myös sille, miten se vaikuttaa kansalaisjärjestöjen ja muiden elämään unionissa. Ja mikä sit, mitä sitten un, oikeusasiamiehen työ merkitsee minulle? No se merkitsee hyvin paljon ylipäätään siinä, miten minun elämäni on muotoutunut Oikeusasiamies ja hänen työnsä perustuu oikeudenmukaisuudelle, oikeus, oikeudenmukaisuudelle kansalaisille, niin että kansalaiset voivat osallistua, että heillä on pääsy tietoon ja että hallinnon ja kansalaisten välillä on tällainen linkki. Ja myös se, että oikeusasiamies on luotettava kumppani ja se merkitsee myös sitä, että ei koskaan saa olla kritiikitön esimerkiksi hallinnon suuntaan ja te tiedätte, että minä olen luotettava ja en ole kritiikitön, en ehkä aina ole helppo, mutta en ainakaan anna helposti periksi. Luonnollisesti olisin riippumaton ja puolueeton. Mitä puolueettomuus sitten on? Puolueettomuus on se, että kohdellaan samoja tapauksia samalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että on oltava puolueeton, mutta puolueettomuus on avoimuutta. Koska kuka tahansa täällä edessä istuu, voi kertoa ja sanoa teille ihan mitä tahansa. Ja jos te tunnette tämän henkilön paremmin, te voitte arvioida, mitä hän sanoo. Mutta jos te ette tunne, niin silloin teille jää sellainen epämääräinen käsitys hänen kirjallisista vastauksistaan ja kuulemisesta. Avoimuus merkitsee sitä, että kykenee arvioimaan sitä, kuinka ihminen työskentelee. Ja sen vuoksi riippumattomuus ja puolueettomuus liittyy täysin yhteen avoimuuden kanssa. Oikeusasiamiehen työ ja riippumattomuus merkitsee myös sitä, että kykenee vastustamaan paineita ja ja painostusta. Ja se merkitsee sitä, että on rohkea. Ja oli sitten kysymys painostuksesta, poliittisesta painostuksesta, hallinnon painostuksesta, jäsenvaltion painostuksesta, lainsäädännön täytäntöönpanosta ja niin edelleen. Ja se vaatii myös rohkeutta ja miettikääpä se, että kykenenkö kestämään painostusta ja olenko rohkea. No, mitä minä tekisin, jos minut sitten valittaisiin oikeusasiamieheksi? Mitä minä tekisin tänä jäljellä olevana aikana, on, mitä sitä on 8-10 kuukautta sitten ei enempää, koska se päättyy tämä määräaika samaan aikaan, kun teidän kautenne päättyy ensimmäinen heinäkuuta nähtävästi. Ja sitten uusi oikeusasiamies sitten astuu virkaansa lokka, syyslokakuussa. No se on uuden parlamentin päätös. Minä päätin jo jokin aika sitten, että minä en enää asetu ehdolle parlamenttiin. No mitä minä tekisin tänä lyhkäisenä aikana? Mikä olisi tärkeää, kuka tahansa sitten onkaan oikeusasiamies? Ensinnäkin varmistaisin, että EUn toimielimillä olisi tehokkain avoin hallinto ja että sillä noudatetaan myös perusoikeuskirjaa, mikä on kaikkien kansalaisten oikeus. Ja näin kaikkien pitää sanoa ja kaikkien pitäisi myös toimia näin. Minä tekisin oikeusasiamiehen virastosta näkyvämmän. En usko, että näkyvämmäksi tekeminen merkitsee sitä, että oikeusasiamiehen tarvitsisi itse henkilökohtaisesti matkustella ympäriinsä, vaan hänen täytyy olla parlamenttien jäsenten kanssa yhteyksissä, samoin kuin Euroopan parlamentin jäsenten kanssa yhteyksissä, varmistaakseen sen, että on tietoutta siitä, että on tällainen elin, johon voi tehdä vetomuksen tai valituksen, jos epäillään Euroopan unionin toimielinten oikeanlaista toimintaa kohtaa. Minä tiedän, että herra Diamandoros ja hänen edeltäjänsä Söderman yrittivät nopeuttaa valitusten käsittelyä, mutta uskon, että tätä voidaan nopeuttaa vielä entisestäänkin ja ehkäpä voisi olla tällainen pikareitti myös ja jos tämä nyt yleensä kestää keskimäärin 11 kuukautta, niin se on monille kansalaisille todella pitkä aika, elleivät ole erityisen kärsivällisiä. Minä haluaisin myös uutta lainsäädäntöä hallinnolle. Jokaisella jäsenvaltiolla yleensä on hallinnollista hallintolainsäädäntöä, ainakin Saksassa ja monessa jäsenvaltiossa, mutta se, että meillä ei ole tällaista sitovaa hallintolainsäädäntöä toimielimissä, vaan, vaan tällainen käytännössääntö, niin se ei riitä, se ei ole, se ei ole riittävää ja että parlamentti käyttäisi tätä uutta välinettään Lissabonin sopimuksesta vain tähän tarkoitukseen on hyvä. Me teimme tämän jo ennen kuin me tiesimme, että Diamandoros keskeyttäisi oman kautensa. Me elämme nyt tiukko, tiukkaa aikaa taloudellisesti ja minä oikeusasiamiehenä olisin tietoinen siitä, että että yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on erittäin tärkeää ja Euroopan parlamenttihan nyt onkin se luonnollinen kumppani ja sen vuoksi meidän täytyisi löytää kaikki synergiat ja muut mahdollisuudet, koska sitä on. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla me voisimme säästää rahaa ja minä uskon, että resursseja voitaisiin tarkastella paremmin muillakin alueilla teidän valiokunnanne, vetomusvaliokunnan kanssa pitäisi parantaa suhteita, koska se nyt on ihan automaattinen konnektori oikeusasiamieheen. Ja minä uskon, että meillä on ollutkin hyvää yhteistyötä ja toki voidaan tarkastella, millä tavalla sitä voidaan parantaa ei ainoastaan teknisellä puolella, vaan siis liittyen nettisivuihin ja muuhun, jota voidaan vielä parantaa, vaikka paljon on jo tehty. Mutta yhtä lailla olen sitä mieltä, että oikeusasiamiehen vierailujen vetomusvaliokunnassa ei pitäisi olla mitään suuria tapahtumia, vaan ne olisivat ihan tällaisia välttämättömiä esityslistan kohtia niin, että kuka tahansa oikeusasiamies tietäisi, mitä vetomusvaliokunta tekee ja että jokaisella vetomusvaliokunnan jäsenellä olisi selkeä tietämys oikeusasiamiehestä ja olisi helppo lähestyä oikeusasiamiestä. Suhteiden parantaminen jäseniin on myös tärkeää. Teillä on oikeus tietää kansalaistenne maamiestenne valituksista. Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi tietää kansa, kotimaansa kansalaisten valituksista ja tietyn sektorin jatkuvista valituksista. Kyllä teidän täytyy saada tietää, mitä äh, tapahtuu teidän vaalipiireissänne, jos ihmiset tuntevat, että heitä ei ole käy, kohdeltu oikealla tavalla. Toivon mukaan nyt kykenin antamaan teille ainakin jotain ajatuksia ja ideoita, mutta äh, minun kirjalliset vastaukseni ovat ehkäpä hieman tiiviimpiä. Olen yhteen sivuun yrittänyt tiivistää kaikki ajatukseni ja se oli todella hankala äh, tehtävä ja sen vuoksi kirjasin kokokin pieneni koko ajan. Mutta jos minut valittaisiin oikeusasiamieheksi, toimisin siinä sydämestäni kiitokset ja vastaan nyt mielelläni teidän kysymyksiin. Eh, Kiitoksia. Kovasti ja nyt kuullaan kysymykset ensin ryhmän koordinaattorit. Herra Jaar. Kiitos eh, puheenjohtaja. Rot Berentä tervetuloa tänne vetoomusvaliokunnan kuulemiseen kukaan eh, täällä ei varmastikaan voisi väittää, että te ette olisi rohkea. Kyllä me teidät niin hyvin tunnemme, että te olette hyvin eh, sitoutunut ja rohkea kollega. Ja täytyy sanoa, että te välillä todellakin eh, äärimmäisen intensiivisesti taistelette ja se on todella sympaattista. Ja te olette istuneet aina minun tällä puolella, niin te olette jo aikaisemmin valiokunnassa, mutta te olette tässä tavallaan vastanneet jo moniin kysymyksiin. Eli sen vuoksi ihan nopeasti tässä muutama asia, jotka jäävät auki. Ensimmäinen kysymys, riippumattomuus. Täällähän on keskusteltu paljon siitä, että kaikki eivät välttämättä ole tarpeeksi riippumattomia. Miten te suhtaudutte tähän asiaan? Sitten toinen kysymys, Miten te ajattelette, että me voisimme tehdä oikeusasiamiehen näkyvämmäksi julkisuudelle? Hän on tärkeä tällaisena riidanratkaisu mennä ihan kuten vetomusvaliokuntakin, miten me voimme tehdä hänen toimintansa tunnetummaksi. Ja kolmas kysymys liittyy ihmisoikeusyleissopimukseen. Meillähän on vetomusvaliokunnassa näitä ongelmia liittyen tähän äh, yleissopimukseen. Miten te näette tämän ongelman, että tämä yleissopimus ei ole mikään äh, perussopimuksen laajennus, vaan sitä voidaan käyttää vain äh, silloin, kun on kysymys yhteisön lainsäädännöstä ja olisiko oikeusasiamiehen tehtävä puuttua tähän. Meillä on vetomusvaliokunnassa se ongelma, että monta kertaa voimme sanoa, että valituksen tekijä on oikeassa, mutta komissio sitten vain vastaa meille, että mitä tulee ihmisoikeusyleissopimukseen, se ei ole tässä se, minkä pohjalta toimitaan, koska tässä ei ole vastaavaa EU-lainsäädäntöä jos äh, valitus koskee sitten jäsenvaltiota tai jotain, joka ei tavallaan vastaa, äh, kata teidän toimialoittanne. Kiitos sitten herra Bostinaru. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rouva Dagmar Roth Berent, aika ilmeistä, että olemme keskustelleet muun muassa riippumattomuudesta, puolueettomuudesta, jotta joku voi ryhtyä mieheksi. Mutta kaikkihan me tiedämme, että kun alustuksia annetaan, niin kaikkihan julistautuvat riippumattomiksi. Ainoa ongelma on sitten tulokset, miten toimisivat itse toimessa. Se nyt on minulle kaikkein tärkeintä. Eli riippumattomuus käytännössä viran toimituksessa ja ammattitaito, valmius, kun virkaan on päässyt, saada aikaan tuloksia, toimia omien pätevyyksiensä pohjalta perussopimusten puitteissa, eikä pelkästään hyvän taidon varassa. No sitten kysymyksiin ensinnäkin. Miten aiotte kohentaa hyvän hallintotavan standardeja ja läpinäkyvyyttä Kaikilla tasoilla Euroopan unionin toimielimessä meillä on erilaisia standardeja. Euroopan parlamentti ehkä on kaikkein läpinäkyvin. Neuvosto hämärämpi jo ja komissio vähän jossain siinä välissä. Eikö saataisi jotain säällisiä yhteisiä standardeja hyvää hallintotapaa ajatellen ihan kaikissa elimissä? Ja jos tiedät nyt valitaan, niin, onko odotettavissa, että oikeusasiamies Rod Berendt pyrkisi vähentämään edunvalvontaryhmien asemaa? Että niiden vaikutusvaltaa heikennettäisiin, kun valmistellaan lainsäädäntö tai äänestetään niistä on korotettavissa jotain vastaavaa kaikille toimielimille, parlamentille, neuvostolle ja komissiolle käytännön sääntöinä, kun me olemme omamme hyväksyneet? Mutta kun katselee noita muita, niin on siinä veroa Olisiko jotain konkreettista odottavissa teiltä? Lopuksi, kun nyt olette saksalainen ehdokas, jolla on Euroopan parlamentissakin pitkä ura takanaan, niin Miten te neuvoisitte komissiot, jos teidät valitaan, kun aloitetaan neuvottelut Amerikan Yhdysvaltojen kanssa vapakauppa- ja investointisopimuksesta? Mm, millä tavalla se sivuaisi oikeusasiamiehen reviiriä? Ajatellen nyt ihmisoikeuksia. Kiitos, puhuja sanoi saksaksi. Kiitos, herra Postinaaru. Ei tässä enää ole kuin 40 minuuttia aikaa Rova Roth-Berentille, että hän voi myös vastata. Aukken. Okay, thank you very much. Uh, and, uh... Kiitoksia. Dagmar, muistan kerran ryhmässä me puhuimme jostakin ja minä sanoin, pelkään Dagmaria. En pelkää häntä. Ja joku taas huusi, että kyllä minä taas pelkään. Ja tämä saattaa olla osa ongelmaa. Pidän sinua varsin vahvana poliitikkona, pätevänä, sinulla on rohkeutta ja olet myös minun puolellani. Mutta pidän, en pidä sinua puolueettomana. Ja kun puhuit puolueettomuudesta, ne olivat varsin heikkoja argumentteja, vaikka itse olikin, olikin vahva, kun minä itse olen valittu parlamentin sen ja siksi olet siis puolueita, näin sanot, mutta missä on ristiriitaista? Meidät on valittu eri puolueista ja me edustamme äänestäjämme. Kukaan meistä edusta kuin korkeintaan puolta väestöä. En usko, että kukaan edustaa edes puoltakaan. Me olemme poliitikkoja ja niin kuin sanoin, sinä olet varsin vahva poliitikko, pidän kovasti sinusta, mutta en todellakaan usko, että kun väität olevasi riippumaton, että ne olet vahvoja perusteluita tai väitteitä, jos sinun pitäisi varmistaa hyvä hallinnointioikeus, niin ainakin Tanskassa meillä on varsin selkeä määritelmä puolueettomuudesta. Mitä ovat jäävyyskysymykset? nämä ovat varsin objektiivisia kriteerejä, joilla kyse henkilökohtaisesta tällaista ei pidä vakuuttaa ketään. Kansalaisten pitää voida nähdä asemasi tavallaan ulkopuolelta ja monet heistä, nekin, jotka kunnioittavat sinua syvästi, pitäisivät sinua erittäin puolueellisena. Ja olen jopa tavannut sellaisenkin, joka sanoi, että toivottavasti ei saada mitään puoluepoliittisia ehdokkaita mukana, koska silloin toinen näistä voitaisiin valita ja he pelkät, mitä tapahtuisi sitten. Minulle tämä on vakavaa, mutta pitää ajatella, miten, miltä tämä näyttää Siinä voitaisiin tavallaan tästä rangaista ja mielestäni se on todella hankala yhtälö. Minä vain toivon, että voimme jatkaa jatkossakin yhteistyötä. Me sanoisin jopa niin, että jos olisi parlamentin ulkopuolella ollut jonkun aikaa, niin kuin vaikka Jakob Söderman teki jotakin, jotakin ihan muuta kuin politiikkaa, puoluepoliittisesti ajatellen, niin silloin ehkä voisit olla vahva ehdokas, mutta tässä tilanteessa ei sinua ulkopuolelta voida nähdä puolueettomana ja sen takia minun mielestäni, niin no, ei pelkää sinua niin kuin jo aikaisemminkin sanoin. Eh, Kiitoksia herra herra Chichester. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja Dagmar, parahin kollega, tervetuloa mikä ilo nähdä sinut siellä ja kuunnella sinua. Ensimmäinen huomion ja kysymykseni liittyy siihen, kun sinulla on laaja kokemusta, tiedän ihan itsekin sen, että hoidetaan asioita ihan siis ratkaistaan ongelmia. Siinä mielessä tarkoitan, ja se on tärkeä ominaisuus myös oikeusasiamiehelle. Mutta kuten tiedän myös omasta kokemuksestani, ei voi joskus vastusta kiusausta kiusatella poliittisia vastustajia. Kyllä, sinä olet minullekin naurannut joskus. No, joka tapauksessa siellä on tällainen elementti, joka liittyy poliittiseen puolueettomuuteen. Ehkä sinun haasteesi on, kuten totesitkin alustuksessa, ehkä sinulle haastetta on siinä, että voit meidät jotenkin vakuuttaa siitä, että voit tällaisen siirtymän tehdä – siirtyä puolueettomaan ja toivottavasti ei poliittiseen rooliin. Siksi kysyisinkin sinulta, voisitko jotain muuta vielä tästä sanoa meidän vakuuttamiseksemme. Ja sitten vielä toinen juttu, kun sinä aikaisemmin viittasit siihen, mikä merkitys on sillä, että Euroopan unionin asiaa viedään eteenpäin, kun on niin paljon tyytymättömyyttä. Onko se nyt ihan sentään oikeusasiamiehen asia? Jos ajatellaan näitä suurempia puitteita, toimielimiä ja niin päin pois, niin eikö se kuulu paremminkin komissiolle? Ja näin siihen liittyen, kun kollegat ovat esittäneet kunnianhimoisia tavoitteita oikeusasiamiehelle. Toivottavasti älä pelästy kuitenkaan ja pidät jalat maassa. Olet realisti. Joku esitti, että jos eh, tarvittaisiin enemmän Eurooppaa, no en lähde tästä nyt keskustelemaan, mutta kuitenkin sanoin, kuten sanoin niin yhdelle kollegalle siinä näistä ehdokkaista, että eikö se merkitse sitä, että siitä tulee sitten enemmän työtä myös eh, oikeusosa miehelle, ja se on ovella juoni, että saa työllistetty oikeusasiamiehen. Kiitos. Kiitos, herra Salavrakkos. Seuraavaksi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τη συνάδελφο την γνωρίζω. Niin, toki tunnen tämän kollegan. Hänellä on vaikuttava elämänkaari ja hän on hyvin dynaaminen. Enkä tässä nyt lähde käsittelemään sitä, mistä te jo puhuitte. Mutta haluaisin vain sanoa, että me voimme puolustaa tätäkin keskustelua sen pohjalta, että me kykenemme tavallaan muuttamaan myös oikeusasiamiehen tehtäviä. Eihän tässä nyt ole kysymys mistään tuomioistuinta, koska joitakin päätöksiä kunnioitetaan, joitakin ei. Se riippuu jäsenvaltioiden halukkuudesta noudattaa suosituksia tai päätöksiä. Ehkäpä te voisitte tänään jo sanoa siitä jotakin. Mitä te tekisitte, jos teidät valitaan tekemään niin, että oikeusasiamiehen roolista tulisi tärkeämpi? Ja toinen kysymys. Te esititte ehdokkuutenne tänä vuonna. Ettekä ole vielä sanoneet mitään seuraavasta vuodesta? En nyt oikein ehkä ymmärtänyt sitä teidän puheestanne, mutta haluaisin tietää kuitenkin, että sikäli mikäli että että tämän kauden jälkeen, onko mahdollisuus lokakuussa 2014, että te sitten olisitte EUn meppi? Ja No niin, Rova Rothberg voi nyt vastata ja sitten seuraava kierros. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Jos sopii, yhdistän joitakin kysymyksiä vastaan samantyyppisiin yhdessä. Herra Jaari ja Postinaarikin kysyivät, kuten Margarete Aukkenkin. Margarete, no varmasti täällä, jos eivät nyt ole urheita ja olevat pelokkaita, niin yhtä lailla on minuakin pelkää kuin sinuakin, että se meillä on yhteistä. En minä tiedä, olenko antanut minkäänlaista syytä kenellekään pelätä minua. Mutta voi olla, että olen osoittanut aikaisemmin kuitenkin, että jos olen uskonut johonkin vakaasti, niin teen sen selväksi. Mutta kun te kaikki tiedätte, minun työni on aina ollut lainsäädäntötyötä ja siellä tarvitaan aina enemmistöjä. Siinä minun huumorini ei nyt ole ihan sinun luokkasi, Giles, mutta mutta en ole, olisi pystynyt yhtä lailla olemaan halvalla omia poliittisia vastustajia, mutta ehkä voi olla, että minä omassa ryhmässäni teen sitä vielä enemmän, ainakin kollegoja mielestä siellä. Mutta minä nyt olen ainakin pyrkinyt aina kunnioittamaan ihmisiä. Minut on kasvatettu niin, että ihmisiä täytyy kohdella samoin kuin minä haluan tulla kohdelluksi. Minä olen aika arka ihminen, helposti otan itseeni, eli olen aika varovainen. No, mitä tulee puolueettomuuteen, kun Margareta siitä kysyi, että poliitikot eivät ole koskaan puolueettomia, että minä en olisi koskaan puolueeton. En ole siis tätä ketäkään voi ymmärtää. Tai ei, ei anteeksi. Voin ymmärtää, mutta en ole samaa mieltä siitä. Puolettomuus ja riippumattomuus rinnakkain tarkoittavat sitä, että poliitikko ei kohtelisi samanlaisia tapauksia samalla lailla. Siitä on kyse puolettomuudesta ja riippumattomuudesta. Esimerkiksi sinä ja minä olemme olleet pitkään parlamentin jäseniä. Me olemme myös välittävässä asemassa kansalaisiin. Joskus saadaan kirjeitä asioista. Jotkut eivät ole EU-hun liittyviä asioita, joskus havitat 2000 liittyvää, eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Minun täytyy vastata siihen riippumattomasti ja puolettomasti ja lojaalisti. Enkä kysy heiltä, että no niin, äänestitkö sinä vaaleissa, äänestitkö minua, enkä minä tietenkään pane mukaan puolipolitiikkaakaan vastauksiin. Niin minä olen tässä uskollinen välittäjä, kuvaten tilannetta ja ehkä sanon, että jos on jotain muitakin ongelmia, voit käytyä oikeusasiamien puoleen niin päin pois. Ja se on meidän arkeamme. Eli mikä muuta sitten on puolettomuus? Se on objektiivinen tapa toimia. Kukaan ei voi tietenkään osoittaa tätä sinulle, jos joku on subjektiivinen. Eivät muutkaan, jotka eivät ole parlamentin jäseniä. Mutta tämä teette selväksi. Kukaan ole taivasta tipahtanut täysin viattomana ilman minkälaista menneisyyttä. Ei Södermaan. Hänelläkin oli puoluesitoumuksensa ennen kuin hänestä, ei hän enää ollut valmiitin jäsen, mutta hän puoluetta on jättänyt. No, toisin sanoen, molemmat oikeusasiamiehet, jotka meillä on ollut, ovat aikanaan olleet aktiivisia puolueessakin, ainakin lähellä poliittisia ryhmiä ja puolueita. Eli, ja mikä ettei, jos heillä on heiset yhteydet uskontoon, niin minä tiedä, jos heillä on tietty suhde katolisen kirkkoon tai ei, en minä sitä tiedä. Minä otan ihmisen ihmisenä. Tärkein väline ei ole se, mitä minä sanon teille. Sinulla on se hyvä puoli, että sinä tunnet minut ja voit arvioida, mutta kaikki, kaikki ehdokkaita ei tunnetta. Voi olla, että subjektiivista tai objektiivista, mitä paperille panee. Mutta kuitenkin läpinäkyvyys on paras tapa arvioida, että tekee kaiken avoimesti. Minä todella uskon, että minä olen kyllä poliitikko ja poliittinen. Haluamme kaikkien kansalaisten olevan poliittisia. Haluamme, että äänestävät. Haluamme, että heillä on tiettyjä uskomuksia, olivat mitä tahansa. Haluamme heidän olevan poliittisia. Eikä siinä ole mitään ristiriitaa puolueettomuuden kanssa. Pitäisi olla poliittinen, puolueeton, riippumaton ja osoittaa se myös. Jos minä nyt olen poliittinen enkä puolueen jäsen, niin se on minulle etu eikä haittaa. Minä en ole poliittisen, ryhmän jäsen siellä tuetaan muitakin ehdokkaita minun ryhmässäni. En välttämättä perusteita aina ymmärrä, mutta kunnioitan niitä ja niin teenkin, mutta minä uskon, että poliittisuus on voimavaraa, valtti, riippuu vain siitä, miten sitten käyttäytyy ja miten läpinäkyvästi. Herra Jaarkin totesi, miten voi sitten taata suuremman läpinäkyvyyden. Se on vaikea totta kai. Kuten varmasti jäsenelläkin on hyvin vaikeaa saada unionin näkyvämmäksi. Ihmiset eivät välttämättä ole kauhean kiinnostuneita siitä, mitä Brysselissä Strasbourgissa tapahtuu. No, kunhan se on jotain hyvää, todennäköisesti ovat kiinnostuneita skandaaleista lähinnä. Minä uskon, että meidän pitäisi käyttää sähköistä mediaa vielä enemmän kuin oikeusasiamies nyt käyttää. Pitäisi käyttää Twitteriä ja Facebookia Minäkin uskon, että se, mitä järjestetään unionin ulkopuolella julkisia tapaamisia, niin, niin siellä pitäisi aina olla vaalipiirin parlamentin jäseniäkin, eli yhdessä meppien kanssa, jotta tämä yhteys löytyy toimielimien. Perusoikeuskirjasta herra Jaar tässä siihen. Tässä on nyt hankala tilanne, että perusoikeuskirja, vaikka se on osa kuusi artiklaa Lissabonin sopimuksessa, niin sen oikeudellinen arvo on sellainen, että se huomioidaan vain kaikessa EU-oikeudessa. Siitä täytyy päästä eteenpäin vielä askel. Että myös pitäisi hyväksyä ihmisoikeussopimus, siis Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, Jokaisen jäsenvaltion täytyy niin kuitenkin sitä noudattaa, koska he ovat myös Euroopan neuvoston jäseniä. Giles, Chichester, ai niin, ei kun, ei kun tässä herra Jaar. Ja oikein ymmärtänyt tätä tarkalleen, herra Jaar, kun kysytte, että jäsenvaltiot ovat valitelleet, ettei miehen vastuuta ole selvitetty. On kaikki se kansallisesta ongelmasta, josta EUn oikeusasiamies ei ole vastuussa, jos nyt ymmärsin väärin, niin ehkä voit korjata. En oikein ymmärtänyt. <laughs> Uh, Pitäisikö se englanniksi sanoa sitten? Das einfach nicht verstanden. <laughs> ist schon gut, nein, das, das geht schon. Ei, siis se ongelma on itse asiassa se, että me haluaisimme käyttää tätä yleissopimusta, mutta emme uskalla koska jäsenvaltiot eivät ole toimeenpanneet tätä lainsäädännöstä. No, mutta seuraavalla kerralla puhun sitten vaikka englantia. Yeah. Mutta nyt minä ymmärsinkin. I would really as well when there was... No, kuitenkin, jos vain jotain mahdollisuutta on. Minä opin tämän opintojen aikana jo, että oikeutta ja lakia pitää lukea väljästi ja tulkita väljästi. Myös Euroopan neuvoston oikeus- ihmisoikeussopimus, että Herra puhui myös itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta. Toivottavasti osin jo vastasin siihen. Jos virkaan pääsen, niin varmistaisin sen, että ainakin olen läpinäkyvä niin mahdollisimman kuin vain voi olla. Mukaan lukien, että myös asiakirjan julkisuuden parissa tekisin työtä, kuten tiedät, että olen itse siitä kiinnostunut tilanne kuin tekin. Miten saadaan aikaan yhteisiä standardeja, läpinäkyvyyttä toimielimissä? No mikä tässä kaikki tärkeintä on? että saadaan sitovaa lainsäädäntöä kaikkia toimielimiä varten. Komissio on pikkuhiljaa liikattamassa nyt, että jotain saadaan aikaan. Täytyy vielä vakuutella enemmän. Joka tapauksessa minä uskon, että se mitä nyt on vireillä liittyy hyvin yhteyksiin ja ihmisten vakuuttelemiseen. Joskus on kyse porkkanasta ja kepistä. Joskus täytyy taivutella ja vakuuttaa ihmisiä ennen voidaan ottaa esille sitten virallisen valituksen keppi käyttöön. Täytyy vakuuttaa komissio siitä, että jos meillä olisi myös ehdotus säädökseksi hyvästä lain, hyvästä hallintotavasta, ei se nyt ole niin kuin hammaslääkärillä menoa. Kyllä minä ponnistelisin jopa vielä kymmenen kuukauden aikanakin. Avoimuus, no jaa, herra Bostinaaru, kuvaili Euroopan neuvoston suunnamaisella tavalla. En tiedä kuinka paljon ne taistelut sen puolesta, miten voisi neuvoston avoimuuden puolesta äh, vielä taistella. Siellä on avoimia kokouksia ja me emme tiedä mitään niistä asiakirjoista, mutta se on hyvä mainita aina. Ei se ole mikään demokraattinen elin, kun ei se toimi edes demokraattisesti. Joskus Charles, Giles, että olen ajanut neuvoston ulos valiokunnan kokouksista. No, tässä täytyy nyt olla valomielisempi. Miten vähentää edunvalvontaryhmien asemaa, jos ajatellaan ympäristövaliokuntaa, niin siellä lopataan aika lailla. Ei sitä helposti voi vähentää. Se riippuu vähän kuinka vaikutusvaltainen parlamentti nyt on. Meillä on selkeät säännöt, niitä tarvitaan, ihmisten täytyy tietää kuka kukin on, miten se nyt ympäristövaliokunnassa toteutetaan, että jos että se täytyy nähdä, kun lainsäädäntö hyväksytään, kenet on tavannut, onko edunvalvontaryhmä ollut mukana. Se on aika pelottavaa. No niin, kyllä voi nähdä sinut, mutta minut myös se julkaista. Ja siksi ei ole kauhean halukkuuttakaan. Puhuitte siitä, miten toimia vapakauppasopimusten yhteydessä. Valitettavaa on, että osa säädökset törmäävät ongelmiin, varsinkin kuluttajasuojakysymyksessä, kansanterveysasioissa ja elintarvikeasioissa oikeusasiamies voi vain antaa komissiolle jotain neuvoa niillä aloilla, joissa meillä on jotain sanottavaa ja missä meillä on vastuuta, mutta taatte, että ainakin lainsäädäntöä ei vesitetä. Se on varmasti kuullut oikeusasian miehille, totta kai komissiollekin, mutta jos siellä epäonnistutaan, niin sitten oikeusasiamies voisi olla pelin mukaan. Margarete vastasinkin jo vähän sinulle puolueettomuuteen liittyen Giles. Miten voisi vakuutella Palmetin jäseniä siltä osin, että olen puolueeton? Niin kuten totesin, minä uskon, että olen ja voin olla puolueeton. Tämä täytyy selväksi puhua asiat julki avoimella tavalla ja sanoa kaikille samaa. Se on hyvä vanha resepti, joka kelpaa aina. Ja sitten Täytyy sitten vai ostaa sen, mikä näkevät ja mistä kuulevat. Kukaan ei voi mitään taata. Joku lupaa varmasti kaikkea, mutta minä ainakin voin sanoa sen, että minä uskon siihen, että olen työssäni osoittanut sen, että kun olen kompromisseista neuvotellut, että olen riippumaton ja puolueeton, että voin ylittää oman puolueryhmäkin rajat, että saadaan aikaan kompromisseja, koska se on kansalaisille tärkeää. Näin tekisin myös oikeusasian henkilönä. EUn aseman vahvistaminen, olet oikeassa, ei se kuulu oikeusasiamiehelle vahvistaa EUn roolia päinvastoin. Oikeusasiamiehen täytyy olla tässä tavallaan vaatimaton palvelija, jos jotain on jo, muille se on liikaa, toisille ei, mutta jos jotain on saatu aikaan, niin oikeusasiamiehen täytyy varmistaa, että ihmiset saavat kohtuullisen kohtelon Totta kai se tehdään myös täytäntöönpanossa. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on hyvä maine tässä, mutta kansalaistenkin täytyy tämä tietää. Oikeusasiamies ei välttämättä tarvitse enää lisätyötä. Ja paras tilanne on, kun niitä on ollenkaan valituksia, eli hyviä käytäntöjä toimielimissä. Minä haluaisin, että jokaisessa toimielimessä olisi joku, joka olisi vastuussa hyvistä käytänteistä, ettei jollain alevalla portaalla, vaan johtajatasolla – oli vastuussa sitten hyvistä käytänteistä niin, että hyvää hallintotapaa toteutetaan. Ja jokainen virkailija sen ymmärtää. Jos näin tehdään, niin valitusten määrä laskisi ja silloin oikeusasiamieskin hoituisi hyvin. Herra Salavarkos ehkä en tehnyt tätä selväksi. Jo aikaa sitten minä päätin, että minä en, en asettu ehdokkaaksi parlamenttiin. Olen puolueeni kertonut, jo kerroin sen viime vuoden lopussa, en ole tulossa ensi vuoden vaaleihin, jo kauan sitten ennen kuin herra Viemon Tuuro erosi. En myöskään menossa kansallisen parlamentti ole sen kauden, minkä olen oikeusasiamiehen tai parlamentin jäsen ja sen jälkeen katsotaan, mitä sitten teen. Totta kai koko kauden olisi, jos minut valitaan ja jos olette sitä mieltä, että minä sovin siihen, ja minusta, jos minusta se on hauskaa, niin ehkä asetun uudelleen ehdokkaaksi, mutta kukapa sitä tänään tietää. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja sitten toinen kierros, herra Cashman. Thank you, Madam President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Dagmar, aluksi haluaisin sanoa, että pidän sinusta, olen tehnyt työtä kanssa siis viimeiset 14 vuotta, ja se mitä sanon ei ole henkilökohtaista Uskon vilpittömästi, että jos me valitsemme parlamentin jäsenen e- Euroopan oikeusasiamieheksi, silloin sen nähtäisiin tavallaan äh, nepotismina jonkinlaisena ja se vain et, kansalaisia puhuitte, puhuitte välityksestä ja käytit sanaa vaatimattomuus, mutta en minä näe tällaista sinusta. Usein näen, että sinulla on tiettyä ylimielisyyttä muiden näkemysten suhteen, jos ovat eri mieltä kuin sinä. Ja jälleen sanon tämän poliittisena havaintona, ja minun täytyy hiukan korjata sinua, niin tärkeää oli poliittisen puolueettomuuden merkitys Jakob Södermanille, että hän itse asiassa erosi puolueen jäsen, puolueestaan ja liittyy vasta sen jälkeen takaisin, kun jätti oikeusemiehen tehtävän koska nämä ovat julkisia näkemyksiä. Esimerkiksi Margaret Okan ja minä itse, meitä pidetään tällaisina voimakkaina persoonina, niin sinun kanssa on kyllä joskus vaikea olla yhteistyössä. Mitä tekisit muuttaaksesi tällaista näkemystä sinusta? Aivan erityisesti, voitko kertoa meille mikä oikeus, Euroopan oikeusasiamiehen rooli on tähän asetukseen 10.9. koskee julkista saantia asiakirjoissa? Ja kun tätä asetusta tarkistetaan, mit, mitkä ovat kysymyksiä, joihin pitää tarttua? Ja vielä lopuksi äänestyksessä, äänestätkö oman itsesi puolestasi, puolesta, jos voittaisit yhdellä äänellä, pitäisitkö tätä tilannetta mm, legitiiminä? And if I'm, not, if I'm not here for your answers, it's because... I... Jos olet täällä kuuntelemassa vastauksia, niin olen toimistossa kokoustamassa, mutta kuuntelemme kuitenkin tätä webstreamin kautta. Sinun ongelmasi se, herra Martínez. Gracias. Eh. Kiitos, puheenjohtaja. No, aamulla jo toisen erokan kohdalla jotain otin esille näitä asioita. Ja nyt liittyen siihen, mitä silloinkin totesin, toistaan ehkä joitakin asioita ja joitakin uusiakin otan esille. Nimittäin hiukan se minua kyllä yllättää, että vaikuttaisi siltä, että tässä on yksi asia, joka kiinnostaa vain, nimittäin riippumattomuus. Totta kai se minuakin kiinnostaa, mutta ikään kuin se olisi ainoa asia, joka tässä nyt kiinnostaa kollegoja täällä. Ettei tässä kiinnosta valmiudet, tiedot, energia, rohkeus ja johdonmukaisuus. Ikään kuin tämä nyt ei ole minkään arvoista, ei sillä olisi mitään merkitystä no tämä sana ombusman nyt ei yhtään minua miellytä, että on sitten kunnon oikeusasiamies. Että viisi veisaataan tästä, kunhan se vaan, onko se kykenevä vai ei. Onko se ihminen, joka tuntee oikeutta vai ei tunne. Että se olisi ihminen, joka osoittaa energisyyttä vai onko se sellainen, jolla ei ole mitään. Onko ihminen, joka on johdonmukainen vai Eikö se ole selvästi johdonmukainen, että sillä ei ole mitään merkitystä tällä? No totta kai, minä olen kyllä tässä sitten eri mieltä. Vai onko niin, että kaikki täällä pitää itsestään selvänä, että kaikki ehdokkaat, jotka ovat esittäytyneet tähän mennessä, ovat, siis omivat nämä kaikki ominaisuudet, joihin nyt viittasin. Minulla on Dagmanin kohdalla sellainen etu, että tunnen hänet jo 30 vuoden takaa. Muut olen tuntenut ehkä 10 minuuttia, jotkut muut 4-5 päivää. Niin, että saa jonkinlaisen vaikutelman ehkä, mutta eikä mitään mielipidettä voi muodostaa. Joka tapauksessa äh, ei siihen voi luottaa. Kun paitsi mitä nyt tämän äsken totesin, niin täytyy nyt sitten puuttua myös riippumattomuuteen. Onhan se nyt valtavan tärkeää, totta kai se on tärkeää. Aamupäivällä minä jo totesinkin muutaman asian tähän liittyen, koska minä kuulin täällä, täällä aika voimakkaasti todettiin, että joku sanoi, että ei voi olla jonkun puolueen jäsen. Tai ei voi olla parlamentin jäsen, että voi asettua ehdokkaaksi. Minä aamulla totesin, toistan sen nyt. Minä olen ollut sellaisissa tilanteissa elämässäni, ikä kyllä, kyllä, että 40 vuotta minulta kiellettiin mahdollisuus olla puolueen jäsen tai olla parlamentin jäsen. Ja pantiin vankilaan, koska olin jäsen. Tai että oli puolueen jäsen, niin pantu vankilaan. Että sitten jos on puolueen jäsen, niin tämäkö on tulos jäseniltä vaan vielä ihmisoikeuden kansalaiselta. Minun mielestä jos on puolueen jäsen, niin päinvastoin hänen arvoaan lisää joka tapauksessa. Kuka sitä sitten ajattelee näin? No, muut kansalaiset, ei kun ihan totta, minä uskon, että sitten vielä toinen teemakin, nimittäin, että onko riippumaton vai ei. Minä en usko, en ole monen vuoteen uskonut ideologisen neitsyyteen kenenkään kohdalla. Eli totta kai minua huolestuttaisi kovasti, että joku ehdokkaista, joka täällä on käynyt ajatellen minkä ikäisiä ovat, että olisi ideologisesti ihan neitsyitä vielä. Koska nyt ovat sen ikäisiä sentä, että heillä olisi ihan ideologinen tyhjiö päässään. Entä no, onko sitten ihminen, jolla ei ole mitään ajatuksia päässä? On ajatuksia vielä toteuttaakin niiden. Ja se on nyt toivottavaa minusta ihan hyväkin niin. Et olivat ajatukset mitä tahansa. Tässä tapauksessa meillä on kolme kollegaa, jotka voidaan ideologisesti sijoittaa jonnekin ja poliittisesti, ja nyt sattumalta ovat ehdokkainakin. Dagmarilta kuitenkin kysyisin jotain, kuten aamupäivällä eräältä toiseltakin ehdokkaalta kysyin. Dagmar, jos parlamentti nyt ikävä kyllä ei pystykään vaatimaan oikeusajamiehen eroa, mutta jos Euroopan parlamentti ainakin enemmistöltään pyytäisi sinua eroamaan, niin eroaisitko vai etkö? Tämä minulle takaisin riippumattomuuden. Se takaa sen riippumattomuuden, että jos jossain vaiheessa Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että ei tämä ihminen olekaan riippumaton, niin sitten siitä vain luukulle ja oikeusasemies eroaa, koska parlamentti sitä pyytää. Siksi minä kysynkin. Ja, siis tämä ei pelkästään takaa riippumattomuutta, vaan myös takaa tehokkuuden, koska parlamenttia voi edellyttää oikeusasiamiehen eroa, jos ei se ole riippumaton tai täysin tehoton tai tekee jonkun vakavan virheen. Eli minulle tämä on ratkaisevaa. Minä olen tässä aikaisemmin kuullut jossain yhteydessä, että joku kollega totesi, toveri täällä, että hänen mielestään pitäisi muuttaa työjärjestystä niin, että säädöksissä vaadittaisiin, no en tiedä, onko se sitten parlamentin jäsen tai puolijäsen ei voisi olla ehdokkaana. Minusta se olisi kyllä vaarallista. Onko tässä syytä muuttaa säännöksiä tai pitäisikö henkilön nimeäkin muuttaa, kun se on täysin omituinen nimi enemmistölle eurooppalaisia minun maassani, se nyt on kansanpuolustaja jossain muussa joku muu. Mutta pitäisikö jotain muuttaa, niin muutetaanpa sitten esimerkiksi se, että parlamentti saa vallan erottaa, jos enemmistö näin haluaa, oikeusasiamiehen. Siinä vaiheessa, kun olen sitä mieltä, että hän on kykenemätön, ei ole riippumaton, että tällainen muutos Eli tämä kysymys Dagmarille vielä. Jos parlamentti vaatii sinua eroamaan, eroatko vai etkö? Thank you. Mrs. Bergman. Rouva Bergman. Kiitos. Ensinnäkin olen pahoillani, että tulin hieman myöhässä sisään. Kollega Roth Berend, minulla on yksi kysymys, jonka esitin myös muille ehdokkaille – nimenomaan budjetista. Me olemme talouskriisissä. Miten te näette budjettitilanteen ja oikeusasia miehen tilanteen yhteyden ja millä tavalla te voitte tehdä töitä tehokkaasti, jopa vielä tehokkaammin? Ja e, miten parannatte kansalaisten tyytyväisyyttä tasoille, jota emme ole voineet tietää ennen teitä? Tämä e, luonnollisesti liittyy e, myös siihen, että yksi ehdokkaista sanoi, että hän kykenisi eh, hyvin tehokkaasti tekemään töitä eikä tarvitsisi niin paljon mitään eh, muutella ja että rahat riittävät, koska talouskriisillä saattaa olla vaikutuksia myös eh, oikeusasiamiehen asemaan. Ja kollegalle haluaisin sanoa, että uskon, että kollega Roth Berend on varsinainen energiapakkaus I didn't know her very well, but I can see that. Häntä hyvin tuntenut, mutta kyllä ymmärrän sen. Answer. Thank you much, and I try, try to be brief. I'm, I'm, I have the feeling that you're running out of... Puolueesta teiltähän alkaa tässä aikakin loppua. Hyvä, että Michael vielä ole täällä. Jäi paikalle, koska on hyvä, että voimme käydä suoraa keskustelua. Ensinnä uskon, että me kaikki tässä salissa te itse, jos katsotte peiliin niin kuin minäkin teen, teemme mitä teemme intohimosta ja meillä on tietty pyrkimys. Me haluamme muuttaa asioita paremmaksi, me haluamme muuttaa kansalaisten elämää. Jos tämä kulkee käsikädessä sen kanssa, että on ylimielinen ja ohittaa toisten näkemykset, niin minä toivon, että en ole näin kyllä oikeastaan tehnyt, koska se ei olisi kunnioittavaa, että teosta itsekään ajattele, että olisitte näin tehneet. Joten minun kyllä täytyy sanoa, kun sanoit, että voin olla hiukan, voin ohittaa toisen näkemyksiä, mielestäni tästä samaa mieltä. En tunne edes, että se koskee minua. En edes silloin villimpinä aikoina, niin 25 vuotta, vuotta sitten silloin olen kyllä villinyt, olen kärsivällisempi vanhempi ja olen oppinut paljon täällä Euroopan parlamentissa, olen oppinut tekemään kompromisseja se ei ollut ihan itsestäänselvyys, kun tänne tulin. Opin, että on välttämätöntä tehdä työtä yli poliittisten rajojen, myös maantisten rajojen. Siksi täällä parlamentissa onkin niin jännittävä. Tämä on yksi maailman kaikkein jännittävistä parlamenteista. Mutta sama koskee tavallaan kaikkea muutakin elämässä ja sopii kyllä hyvin myös oikeusasiamiehelle. Mainitsit, että herra Söderman luopui jäsenyydestään se on varsin arvokas kunnioitettava ele, mutta minä viittasin siihen, että ei Söderman eikä Diamonduros tulleet mistään tyhjästä tähän virastoon. Heillä oli poliittista elämää todellista tai ainakin he tunsivat tiettyä sympatiaa, niin kuin varmasti monilla muillakin ehdokkailla, jotka täällä ovat olleet. En he tätä tiedä, enkä mitenkään kyseenalaista heitä, ei, tai eikä halua, enkä tee kysymyksiä, eivätkä he ehkä vastaisikaan, mutta jos katson joitakin rooleja, joita heillä on ollut, niin voisi olettaa, että yhteyksiä on, koska muutoin ei saa tätä virkaa valtion koneistossa. Mutta en usko, että tämä on minulle mikään valituksen aihe, kunhan ihmiset hoitavat tehtävänsä kunnolla. En tuomitse sitä, miten joku tulee oikeusasemieksi tai jossakin jäsenvaltiossa päättääkö pääministeri vai parlamentti. En tuomitse tätä millään tavoin, mutta mutta jos uskoo, että tätä ei ole olemassakaan tällaista, niin silloin se nyt on vähintäänkin naivia, Michael. Varmasti olet kaikkea muuta kyllä kuin naivi. Ja uskon, en välttämättä ole hankala yhteistyökumppani, mutta minä seison uskomukseni takana ja tein sen myös selväksi ja tein selväksi senkin, miksi uskon tietyllä tavalla. En usko epäselvyyksiin tai äh, epäselviin kysymyksiin. Tämä on hyväksi että meillä. Hänen pitää toimia kansalaisten uskojen ja oikeuksien puolesta. Hänen pitää tehdä tämä asia selväksi. Ja tätähän halutaan. Halutaan, että joku puhuu selkeästi, mutta on avoin. Ja sitten kysyttiin mm, asiakirjojen julkisuudesta. On valitettava, että me voi jatkaa ja oli hyvä, että äänestimme viime viikolla tästä päätöslauselmasta. Ja jos kysytte näistä avainkysymyksistä, niin yksi avainkysymys kysymys varmasti on, että määrittelemme sanan asiakirja kunnolla. Tiedämme täsmällisesti, mikä asiakirja a document on, mistä pitää saada tietoa, kenen pitääpä saada tätä tietoa, miten tämä julkisuus varmistetaan. Ja jos ainakin jatkamme neuvotteluita, niin se olisi varsin hyvä asia. Ja äänestänkö omasta puolesta puolesta, niin kyllä äänestän omasta puolestani, koska minä uskon, että olen erittäin hyvä ehdokas. Ja olisin todella typerä, jos en itseni puolesta äänestäisi, niin kuin me kaikki teemme silloin, kun äh, on tällaisia tilanteita. Ja näin on tehnyt aikaisemminkin. Olen alun perin varsin arka ja jättänyt syrjään tällaista kysymyksestä. Ja minulla on opetettu, jos äänestät tyhjää, niin silloin olette ehkä huono ehdokas. Mutta minähän uskon tällainen hyvä ehdokas, siksi äänestäisin sen puolesta. Jos yhdellä äänellä voitan niin se on hyvä. Ihmiset tuli silloin hyvä oikeusasiamies. Mihel Angel viittasi äh, myös riippumattomuuteen ja arvostan kovasti tätä Miguel Angel. Yleensä en kuuntele, koska ymmärrän häntä varsin hyvin ilmankin, mutta nyt olen hiukan jännittynyt ja halusin varmistaa, että todellakin ymmärrän oikein Espanjan. E- ensinnä, niin olen muuten ihan samaa mieltä siitä, mitä sinä sanoit todennäköisesti sanoa että tämä nyt elegantimmin kuin minä itse olen samaa mieltä siitä, että ei ole mitään biologista viattomuutta tai ihmisillä on aina tausta. Kaikki, joita olet tänään kuullut, heillä on poliittista ja muuta taustaa ja uskoja. Että kysynyt heitä, eh, kysynyt heiltä, ehkä he ovat rehellisiä tai eivät, mutta näitä uskomuksia ja taustoja heillä varmasti on. Ei ikinä saa mitään jotain täysin objektiivista ja neutraalia mutta minä uskon kuitenkin myös kansalaisten oikeuksien Teillä on minun tapaukseni se etu, että tiedätte mitä saatte, koska tunnette minun oikeusasiamiehen, mitä sitten tekisi, jos parlamentti päättäisi, että en ansaitse enää luottamusta. Sopimuksessa on menettelytapa, jossa puhutaan oikeusasiamiehen virkaan virkovalasta ja muusta. En en ehkä kääntynyt aivan oikein englantiin, pyydän anteeksi teiltä kaikilta englanninkielen äidinkielen puhujilta, mm, mutta tuomioistuin voi sama, jos se päättää samasta parlamentin kanssa, että oikeusomis ei nauti enää luottamusta, niin silloin voidaan ehdottaa oikeusomis. mutta jos näin olisi tapahtunut tilanne, että parlamentissa näin enemmistö päättäisi, niin silloin kyllä eroaisin heti jos minun pitäisi voida luottaa, niin minä voi tällaisen jälkeen enää virassani jatkaa oikeusasiamiehenä. Sitten vielä lopuksi herra Martin sanoi, että oikeusasiamies, ombudsman ei ole ehkä parhain titteli maailmassa. Se pitäisi olla mediator tai mediator tai kansalaisten ihminen, niin kuin Espanjassa. Espanja on hyvä esimerkki, Ranskassa myös. Ombudsman on jotakin, mitä eivät kaikki tunne. Careful with the budget. Perhaps we... Niin budjetin kohtaan pitää olla varovainen. Ehkä pitäisi olla hiukan varovaisempia myös oikeusasiamies tapauksen tarkastella, mihin raha on eniten käytetty, voimmeko tällä jotakin tehdä. Olen varma, että Kaikissa toimielimissä on asioita, joita pitäisi tarkastella. Minulla on ajatus, jotakin äh, idea siitä, miten nämä rahat on käytetty, mutta meidän pitää kuitenkin toimia niin, että parlamentti ja oikeusasemies voivat olla läheisemmässäkin yhteistyösuhteessa, niin kuin annan kirjallisessa vastauksena ymmärtää. Meidän pitää käyttää synergiaa paremmin hyväksi. Viittasi, viittasi tässä myös yhteisiin tulkkauspalveluihin ja käännöspalveluihin. E, mehän haluamme ostaa hyvää esimerkkiä parlamentissa. Kiitoksia. Kiitos, että tulit tuette ja innostatte. Oh, um, no, it's not your fault. Um... Ei se ole teidän vikanne. No niin, sitten meillä on vielä yksi tunti kokousta ja viimeinen ehdokas Francesco Speroni. Thanks, David. Thanks. Thank you um, so much. Είμαστε έτοιμοι. Περώνει. You take the floor immediately, Mr. Speroni. Herra Speroni, olkaa hyvä presentato. Tanto buonasera. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen asettunut ehdokkaaksi, koska minun mielestäni minulla on ne valmiudet, joita vaaditaan tähän tehtävään. Tunnen EU-oikeutta se opiskelujen ansiosta, henkilökohtaisten kokemusten perusteella, ammatti niin perusteella juristina ja myös kun olen 20 vuotta melkein ollut tässä Euroopan parlamentissa – ennen varmasti voi luo puolettomuuden ja objektiivisuuden taata tässä tehtävässä, kun ei olisi haita sitä, että kuuluu johonkin puolueeseen. Totta kai se aina vaikuttaa omiin käyttäytymisiin ja valintoihin, mutta sillä ei ole tässä mitään merkitystä, kuten se näkyy minun ammattiurastanikin. Ymmärrän, mitä vaikeuksia saattaa olla jäsenillä, kun valintaa tekee, koska ei tässä ole kyse pelkästään siitä, että selvittää, mitkä ovat ehdokkaan valmiudet, vaan sinne joutuu myös tekemään valinnan ehdokkaiden kesken, kun ei tässä ole selviä elementtejä eikä ole mahdollista edes vertailla suoraan. Ei ole vertailtavaa aineistoa tai toimintaa ja ei ole ikään kuin harjoittelujakso, jotta voitaisiin sen perusteella johtopäätöksiä tehdä, että ei kaikki ole tällä alalla olleet. Jotkut ovat, mutta ei sitä kuitenkaan vaadita. Se ei ole mikään keskeinen vaatimus. minun ehdokkuuteni ei ole saanut mitään poliittista tukea, olen parlamentin jäsen ja minä edustan täällä vain kansalaisia. Ja minulla on Euroopan unionin kansalaisuus, minä olen riippumaton myös poliittista ryhmistä, siitäkin jos olen yhteispuheenjohtaja. Jäsen joutuu ylittämään rajoja ja totta kai minä olen saanut tukea myös yli rajojen eri ryhmistä täällä parlamentissa toiminnassani. Tämä on käynyt ilmi, mitä minä edustan ja totta kai kansalaisten täytyy nopeasti saada tiedon oikeuksistaan ja saada yhdenvertainen kohtelu myös hallinnossa. On liikaa kansalaisia, jotka pitävät toimielimiä vielä kovin kaukaisina ajatellen omia ongelmiaan tai vaatimuksiaan oikeusasiamies voi ja hänen täytyykin olla tässä keskeisessä asemassa niin, että Euroopan toimielimet ja päätökset ovat lähempänä kansalaisia. Ja, ja tähän kuuluu minun tehtäväni, kiitos. That was quick. Se vähän meni nopeasti. No niin, sitten koordinaattori, herra Jaar. Ja, vielen Dank, äh, Frau Kiitos puheenjohtaja, kiitokset herra Speroni. Tervetuloa tähän kuulemiseen vetomusvaliokuntaan. Olen äh, saanut tämän kaikille ehdokkaille. Eli vetomusvaliokunta ja oikeusasiamies voisi sanoa, että me taistelemme samalla rintavalla. Eli olemme täällä kansalaisten puolesta ja vastaamme näihin äh, valituksiin. Sitä ensimmäinen kysymykseni. Miten te ajattelette tekevänne yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa ihan konkreettisesti? Missä siinä on hyviä puolia ja miten sitä voidaan vielä parantaa? Toinen kysymys. Kun oikeusasiamies on sitten valittu, niin jos olisitte te, mitkä olisivat ne kolme tärkeintä asiaa, johon te puuttuisitte? Kolmas kysymys, oikeusasiamiehen näkyvyys. Me olemme yhtä mieltä siitä, että oikeusasiamies on hyvin tärkeä tehtävä unionissa, mutta olemme myös sitä mieltä, että meidän täytyy yhdessä taistella sen puolesta, että suuri äh, julki, suuri yleisö tuntisi sen paremmin. Onko teillä mitään ajatuksia siitä, miten tätä voitaisiin parantaa, tätä näkyvyyttä? Kiitos. Ο κύριος... Also since Mr. Bostin, no. No, let's take uh, Bostinaru's absent. Bostinaru on poissa, mutta ensin rouva Auker, siis ensin kuullaan koordinaattori ja sitten toinen kierros. Vertman, yes, sorry. Vertman, ei kun anteeksi. Because we talk a little bit. Yeah, okay. from the EPP. E <laughs> <laughs> no, I didn't change. <laughs> um, dear colleague, I have one question that I... Kollega, on yksi kysymys, jonka tein muillekin ehdokkaille. Tämä koskee Euroopan unionin budjettia. Mm, kaikilla on, on monenlaisia budjettirajoituksia tässä tilanteessa. Mitä olette mieltä tästä budjettitilanteesta koskien ombudsmanin asemaa ja koskien hänen työtään. Itse asiassa, kun ajatellaan budjettirajoituksia, uskotteko, että oikeusasiamies voi todellakin toimia tehokkaasti tai jopa lisätä tehokkuuttaan? Ja mikä on vieläkin tärkeämpää, on mitä tulee näihin budjettirajoituksiin ja tehokkuuskysymyksiin, miten mitataan tätä menestystä kansalaisten kannalta? Tämä, tämä pitäisi olla meille äärimmäisen tärkeä kysymys. Thank you for... Kiitos siitä, että olette täällä. No, minä nyt olen sitä mieltä, että jos on parlamentin jäsen, niin ei kyllä voi olla riippumaton. Olen tämän täällä toistuvasti tuonut esille. Minä tulen sellaista kulttuurista, missä on selvästi määritelty riippumattomuus, myös jääviyskysymykset. Ja eikä se ole kyse pelkästään siitä, miten käyttäytyy, vaan se on jotain objektiivista. Ja kun totesitte, että ette edusta ketään parlamentissa poliittista puoluetta, mutta kyllähän te Leiga Nordia edustatte minun tietääkseni Euroopan parlamentissa. Teidät on valittu Leiga Nordin listoilta sinällään ihan legitiimiä, mutta jos ajatellaan koko peliä täällä parlamentissa, mutta on ihan eri asia on sitten oikeusasiamies. Olen aika yllättynyt, ettei yhdenkään ehdokkaan alustuksessa sellaisen kohdalla, joka on poliittisen puolen sen otettu tätä objektiivisen kriteerinä. Entäpä sitten läpinäkymys? Miten äänestitte 1049 kohdalla? Oletteko sen puolesta, että vahvistetaan asiakirjajulkisuutta niin, että palvelukulttuuri kehittyisi hallinnossa. Että kansalliset ovat keskiössä, ei toimielinten etujen puolustaminen, kuten usein vaikuttaisi olevan nyt. Oletteko sen puolesta, että valittavaan teidät oikeusasiamies tai ei, niin haluaisin myös tavallaan teidät liittolaiseksi tässä – suuremman avoimuuden hyväksikäytävässä taistelussa. Miten te äänestitte tämän kohdalla ja miten aiotte toimia tämän parissa oikeusasiamiehen? Herra Tsitsys ei paikalla. Herra Salavrakkos, olkaa hyvä. Okei. Okay. Selvä. Molemmat herrasmiehiä. Ο κύριος Σπερόν είναι προσωπικός μου φίλος. Ε, τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Kiitoksia. Minä arvostan aivan erityisesti teitä olette riippumaton henkilö, koska ryppys, ryhmässä, jossa molemmat olemme, toimimme, emme hyväksy ohjeistusta. Tämä ryhmä on vähän erikoislaatuinen, ja minä ainoa mitä toivon teille on kaikkea hyvää ja menestystä. Kiitos, herra Salavrakos. Okei, okay, no kuin. Ai, eikä kysymyksiä. Herra Bustinaaru. Mas, madam chair. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Tämä näyttää nyt olevan viimeinen mahdollisuus, kun koordinaattorit saavat osallistua. First Browning. Teidän ammattillinen taustanne pätevöittää teidät tähän virkaan. Mutta ongelma ei ole ainoastaan tämä ammattillinen tausta, vaan myös koko tämä arvopaketti ja sitoutuminen, joiden puolesta oikeusasiamies taistelee. Ja haluaisinkin tietää, millä tavalla te aiotte parantaa tätä verkostoa, jonka edellinen oikeusasiamies rakensi kansallisten oikeusasiamiesten kesken, koska täällä on puuttuvia linkkejä, ainakin kahdessa jäsenvaltiosta puuttuu oikeusasiamies ja sen lisäksi oikeusasiamiehet eivät Euroopan tasolla tee täydentävää työtä ja samoin myös tiettyjä vastuukysymyksiä. Miten te aiotte välttää nyt tätä suurta sirpaleitunuutta? Me tiedämme esimerkiksi vetomusvaliokunnassa, että Puolassa oikeusasiamies on hyvin voimakas, muut ovat paljon heikompia. Voisimmeko nähdä jonkin näköistä edistystä tässä? Toiseksi, mitä te aiotte tehdä, jos teidät valitaan? jotta voitte varmistaa sen, että hyvän hallinnon standardit tulevat täysin kunnioitetuiksi kaikissa toimielimissä, parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa. Ja miten voitte varmistaa, että EU-standardit otetaan käyttöön oikeudenmukaisella ja hyvällä tavalla jäsenvaltioissa, kun katsoo tätä hyvän hallinnon tätä hyvää hallintoa, jossa Brysselin standardeja ei välttämättä pidetä parhaana käytäntönä, mutta on jäsenvaltioita, kuten Romania, Italia, jossa hyvä hallinto hyvin eri tavalla tulkittua. Millä tavalla te voitte varmistaa se, että hyvä hallintotapa merkitsee vain ja ainoastaan hyvää hallintotapaa, eikä vain hyvää selitystä sille, miksi se ei toimi. Thank you, Mr. Bossinaro. Herra Bossinaro, kiitos. Ja sitten se taisi olla viimeinen kysymys koordinaattorilta. Olkaa hyvä, Speroni. Allora, cominciamo dalle domande. Eh, no niin, kysymykset. Ensinnäkin yhteistyö petivaliokunnan kanssa. No totta kai työ, yhteistyön pitää olla hyvin tiivistä. Jos oikeusasiamies hän on peräisin parlamentista ja Euroopan parlamentti valitsi oikeusasiamiehenkin. Kuulemiset järjestetään Euroopan parlamentissa ja parlamentin jäsenet ovat myös niiden joukossa, jotka Euroopan unionin kansalaisista voivat esittää kysymyksiä, ongelmia oikeusasiamiehelle. koska jopa muodollisesti on tällainen kiinteä yhteys Euroopan parlamenttiin olemassa mihin kanssa ja varsinkin vetomusvaliokunnan kanssa. En nyt sano, että tämä on tavallaan tälkeistä toimivaltaa, mutta paljon samankaltaisuutta on oikeusasiamiehen ja tämän valiokunnan työn välillä, siis missä nyt olemme. Kolme painopistettä tieto. Oikeusasiamiestä ei oikein tunneta. Eli tässä täytyy tietoisuutta lisätä. Tehokkuutta menettelyissä täytyy parantaa ja myös tarvitaan menettelyihin nopeutta lisää. Kansalaiset joskus joutuvat odottamaan vastausta vuosikausia. Joskus eivät edes saa vastausta. Oikeusasiamiehen näkyvyys liittyy paljon myös tähän. Meillä on monia keinoja siihen, esimerkiksi kansalliset televisiot, meillä on verkko käytössä. Eli käytetään näitä kaikkia keinoja, joita parlamenttikin käyttää. Toistan vielä, että minulla on, on tärkeällä asiassa, tärkeässä asemassa tämä yhteys parlamentin ja oikeusamme välillä, niin että kansalliset ymmärtäisivät ja tietäisivät enemmän tästä tehtävästä, mutta voidaan ajaa heidän oikeuksiaan ja vaatimuksiaan. Ei tietenkin tässä kovin suuri mahdollisuus ole, koska kaikilla on omat talousarvionsa. En tiedä nyt vielä, onko se oikeusasemien kohdalla riittävä vai ei, kun tässä nyt olen lueskellut Liaman Turksen kertomusta, niin en tiedä, onko tässä talousarvion vähäisyys jotenkin estänyt tai haitannut hänen toimintaansa. No jos tulee jotain leikkauksia, niin sehän liittyy siihen tähän kädenvääntöön, jota Euroopan parlamentti joutuu käymään neuvoston kanssa, koska kun ajatellaan toimielinten toimintaa tai Euroopan unionin toimintaa, niin ei sitä ole pienennetty, eikä saakka pienentää varojen puutteessa. No riippumattomuudesta. Totta kai olen lukenut tarkkaan myös työjärjestyksen ja totta kai on helppo sanoa, jos on parlamentin jäsen täällä tai jossain jäsenvaltiossa, tai jos on jossain julkisessa tehtävässä ylipäätään poliittisessa ryhmittymässä. Ettei mukaan voisi olla mies Voi olla, että on hyvä näin. Mutta siksi minäkin ajattelin asettautua ehdokkaaksi. No tietenkin joku voi sanoa, että se ei ole soveliasta, että on ehdokkaana. Totta kai oikeusasiamilla on omat näkemyksensä, hekin äänestävät, voi olla puolueessakin. Joku harjoittaa poliittista elämää, mutta ei pane sitä ansioluetteloon. Sitähän me aina tiedä. Minä tulen maasta, jossa on pitkät perinteet. Ja, ja jopa perustuslakituomioistuimessa tuomareilla on myös parlamentaarista kokemusta aikaisemmasta elämästä. Ja voi olla, että joutuvat sitten äänestämään tai tekemään päätöksiä jonkin lain, sää, lain perustuslaillisuudesta, siis sellaisen lain kohdalla, josta itse ovat olleet säätämässä. No minä olen esittänyt, että ainakin pitäisi viisi vuotta kulua, kun on ollut parlamentin jäsen, ja sitten menee perustuslaki tuomioistuimen esimerkiksi. Tästäkin on tullut lakiesitys, joka on nyt läpi, mutta en halua ehdottomasti poiskaan sulkia, mutta ei myöskään ole mis, maailmasta erillään. Se on nyt vähän vanha käsitys. Mutta kun minä olen esimerkiksi juristi ja puolustan jotain, niin voi olla, että hän edustaa toista puoluettakin. Mutta teen tämän ammattimaisesti kuitenkin. Ja minä uskon, että pystyn myös siihen. Niin, asiakirjoista. Henkilökohtaisesti olen, olen Wikileaksin puolesta. Minä haluan panna verkkoon kaikki asiakirjat, mutta totta kai on tiettyjä sääntöjä olemassa myös ihan työjärjestyksessäkin tai muissa säädöksissä. Oikeusasiamies ei voi olla sellainen, joka panee kassakaap- voi murtautua mukaan kassakaapin, jossa on asiakirjoja sitten julkistaa ne. Minä olen oikeastaan asioiden valiokunnassakin, ja kun esimerkiksi kollegojen koskemattomuutta käsittelemme, niin asiakirjat ovat luottamuksellisia. Siis onhan meidän parlamentissakin, vaikka olemme aika avoimia. Ja minä toivon, että mahdollisimman avoin, niin olla meillä itselläkin jotain asiakirjaa, joita ei voida julkistaa, kun vasta sitten menettely on saatettu päätöksen. Minä toistan, että olen kyllä sen puolesta, että asiakirjan julkisuus on mahdollisimman laaja. Meillä on siitä laki numero 241 Italiassa, mutta totta kai on huomioitava myös säännöt. Ja totta kai varmasti sitä voidaan muuttaa. Mutta voi olla, että sitten voidaan ehkä myös painostaa muutosten puolesta. Kaikki ei voida muuttaa, mutta sääntöjä on. Ei tietenkään voi tehdä julkiseksi jotain asiakirjaa, jos sääntöistä salli. Ja työjärjestyksessäkin on todettu, että Oikeusasiamies tutkinnassa voi käyttää myös luottamuksellisia asiakirjoja, mutta ei niitä voi kuitenkaan julkistaa kansalaiselle tai jollekin henkilölle tai muulle taholle, joka on pyytänyt tutkintaa. Siis tällä henkilöllä ei ole oikeutta tutustua noihin asiakirjoihin, jotka esimerkiksi 1049 asetuksen nojalla tai muiden säädösten nojalla on luottamuksellista tietoa. Ja miten voitaisiin oikeusasia miesverkostoa kohdata? Minä nyt uskon, että ennen kaikkea tarvitaan selkeyttä tähän. Moni kansalainen valitettavasti tuhlaavat aikaa ja oikeusasiamiehen aikaa tuhlaavat, koska sinne tulee asioita, jotka eivät kuulu oikeusasiamiehen leiviskään, vaan kuuluvat ehkä paremminkin kansallisella oikeusasiamiehelle. Eli tästäkin viestintä, tiedotus on tärkeässä asemassa niin, että voitaisiin tehdä että milloin kannattaa kääntyä Euroopan unionin oikeusasiamiehen puoleen, mitä kuuluu kenenkin toimivaltaan. Parlamentissa komissio ei voi tehdä ehdotusta, jos esimerkiksi toissijaisuusperiaatteen nojalla se kuuluisi kansallisille parlamenteille. Eli laajempaa tietoisuutta minä haluaisin ajaa Eli mitä voidaan tehdä Euroopan puitteissa ja mitä sitten puolestaan oikeusasiamiesten parissa, missä sellainen on. Kaikissa ei ole, Italiassa ei ole. Mutta ei se sitä tarkoita, että Euroopan oikeusasiamies voi pakottaa Italian valtiota luomaan tällaista virastoa, jos Italian parlamentti ja hallitus, jotka sen voivat luoda, eivät halua sitä. Totta kai voidaan ruveta taivuttelemaan tai painostamaankin. Mutta sen enempää Euroopan unionin oikeusasiamies ei voi tehdä. Ehkä yhteistyötä kyllä tehdä, mutta siinä pitäisi ehkä hieman Turoksen periaatetta noudattaa. Hänellä oli hyvät suhteet myös kansallisiin oikeusasiamiehiin. Aina voi tällaista yhteistyötäkin toteuttaa ja ajaa kansalaisten etua. Miten toimia niin, että saadaan aikaan hyvää hallintoa, eikä pelkästään jää paperille tai periaatteeseen tämä. No voi olla toisin kuin oikeusasiamies kansallisella tasolla, niin Euroopan unionin oikeusasiamies on saanut valtaa myös tehdä aloitteita. Se ei pelkästään toimi silloin, kun kansalainen hänen puolensa kääntyy. Ei esimerkiksi ilmiannon perusteella toimi, jos kansalainen sen tekee tai ehkä jonkun parlamentin jäsenen kautta tulee, vaan voi tehdä myös aloitteita, kun käy ilmi, että hänen mielestään jokin asia ei toimi, niin hän voi ryhtyä tutkimaan asiaa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. En väitä, että toimielinten virkamiesten pitäisi elää pelon vallassa, että oikeusasiamies tulee ja tekee tutkinnan minun kohdallani, vaan täytyy toimia asianmukaisella tavalla – noudattena hyvän hallintotavan periaatetta. Nimittäin todellakin oikeusasian mies voi milloin tahansa omassa aloitteestaankin selvittää, milloin toimielimet ja virkamiehet ovat noudattaneet hyvän hallintotavan periaatteita. Haluaako joku muu esittää kysymyksiä? Ei. Eli voimme päättää kuulemiset. Kiitos, herra Speroni. Lykkäytykö teillekin? Me olemme päättäneet ehdokkaiden kuulemiset. Haluaisin vain kiittää teitä.